Donc, si No niin, ehdottaisin nyt, että aloitamme kokouksen, sillä meillä ei ole hirvittävästi aikaa. Marita valitettavasti ei päässyt paikalle, sillä hänellä on kokous ulkomailla. Joten ehdotan, että aloitamme välittömästi esityslistalla. Esityslistan hyväksyminen. Ja tässä teille on esitetty esityslistaa, mutta ehdotan, että äänestämme sitä, että voitaisiinko viitos- ja kuutoskohta lykätä, koska meillä ei ole riittävästi täällä jäseniä, että voisimme äänestää. No, täällä monet ryhmät ovat pyytäneet, että tämä nämä asiat lykättäisiin ja avoimuuden nimissä olisi parempi, että me äänestämme tästä, jotta tämä käy nyt sitten hyvin selväksi, mitä tämän asian kanssa tehdään. Jos ei ole mitään muita huomioita tähän esityslistaan liittyen, niin voimme sitten jatkaa. No sitten tulkkauksesta. Meillä on täällä kaikki kielet paitsi Bulgaria, Malta ja Kroatia. No te tiedätte, että tulkeilla on nyt tällä hetkellä tällainen äh, tällaista suorasta liike, liikehdintää ja nyt sitten tässä äh, kerrotaan tapahtumissa ja tämän aamupäivän kokouksen lopuksi sitten käymme heidän kanssaan keskustelua, mutta kiitoksia nyt, että täällä kuitenkin olette paikalle. No sitten mitä tulee näihin toimielinten välisiin neuvotteluihin? Eilen illalla me saimme äh, trilogista mm, tietoa liittyen karsinogeeni- mutageenidirektiivin päivittämiseen. Ja siellä validoitiin nyt sitten asiat, joita teknisessä ryhmässä oli käsitelty, mutta dieselkaasujen ja höyryjen höyryihin liittyvät kysymykset, niitä käsiteltiin hyvin pitkään kyseisessä kolmikannassa ja nyt parlamentti vaatii sitten kynnys, kynnystä tähän en nyt tiedä tästä yksityiskohtia, mutta emme päässeet pidemmälle, mutta tällä hetkellä tilanne on edelleen sellainen, että keskusteluja käydään. Ja tässä nyt sitten tätä asiaa pohditaan sitten Bulgarian puheenjohtajavaltion kanssa. Eli tässä siis karsinogeeni, muutageenidirektiivin päivittämiseen liittymät asiat. No sit... Tässä vaiheessa tulkit joutuvat ilmoittamaan uusia työehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa ja siihen liittyvästä lakkovaroituksessa. Tässä kokouksessa ei kuitenkaan tulla toteuttamaan työtaistelutoimia. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Mario Sitelötä oikein hyvää, hyvästä työstä näissä suuntaviivoissa. Kuten aikaisemmin sanoin, Bulgarian puheenjohtajavaltio oli todella aktiivinen viedessään meidän mietintämme neuvostoon ja onnistuimme lähentymään lähempää yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä, kun valmistellaan tätä lopullista asiakirjaa. Tällä välin minä ja sihteeristö tapasimme ESPCn, MCOn ja Bulgarian puheenjohtajavaltion, joka jo johtaa sosiaalikysymysten työryhmää ja meidän kantaamme tuettiin ja, ja pyydettiin, että se otetaan huomioon lopullisessa neuvoston päätöksessä. Neuvoston olisi vain kuultava Euroopan parlamenttia, mutta eh, neuvosto osoitti avoimuutta. Kun komissio useita asioita meidän kannastamme otettiin mukaan lopulliseen tekstiin, sellaisena kun se lähetettiin Koreperiin viime torstaina ja, ja kesäkuun neuvoston. Toivomme, että tämä on hyvä Tämä on ennakkotapaus ja toivottavasti viitottaa tietä näille käytännöille tulevaisuudessa. Tänä torstaina suuntaviivat hyväksytään 21. kesäkuuta siis osana Euroopan ohjausjakson harjoitusta. Mitä sitten saavutimme? Useat me ovat lopullisessa tekstissä, jotkut eivät ole ihan niin vahvoja kuin jotkut meistä haluaisivat. Mutta kuitenkin tämä on merkittävä askel eteenpäin. Lähettimme teille eilen jo tiedon tästä lopullista tekstistä, jonka saimme neuvostolta. Ja nyt haluaisin tulla, tuoda esille kaikkein tärkeimmät asiat. Ensinnäkin merkittävä tarkistus, joka koskee johdanto-osakappaletta 12, jolla vahvistetaan yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välillä. Loppu teksti on seuraava. Toimintapoliittinen vuoropuhelu parlamentin, neuvoston ja komission välillä erityisesti suhteessa työllisyyspolitiikan suuntaviivoja jäsen, että tämä olisi säilytettävä. Tämä ei ole siis niin vahva teksti kuin meidän alkuperäinen ehdotuksemme, mutta merkittävä askel. Kuitenkin siinä tunnustetaan parlamentin rooli ja luvataan jatkaa Bulgarian kaudella aloitettua yhteistyötä. Sitten toinen kohta, suuntaviiva 5, kohta 1, ehdotimme sitä, että vahvistetaan kunnon kumppanuutta. Tämä otettiin mukaan sitten seuraava kohta kuusi ehdotuksemme, jotka koskevat koulutusta, ovat lopputekstissä mukana esimerkiksi elämänikäinen, elinikäinen oppiminen ja mahdollisuudet kaikille saada koulutusta, myös varhaiskasvatus, kor- korostus erityiskoulutuksessa. Ja sitten neljäs kohta, suuntaviiva kuusi, kohta viisi, sukupuolten välinen palkkaero kysymys. Sanamuoto ei ole ihan niin vahva kuin me ehdottimme, mutta tämä on kuitenkin askel eteenpäin. Edelleen tasapaino työn, elä, perheelämän ja yksityiselämän välillä on lopullisessa tekstissä mukana. Sitten kaikkein tärkein asia minulle ja kaikkein vaikein myös on sanottava koski tätä eläkeasiaa. Meillä oli paljon keskusteluja tästä kohdasta – neuvoston ja komission edustajien kanssa ja se tuotti hedelmää. Tekstiin otettiin mukaan ehdotuksemme siitä, että eläkkeillä on annettava asiallinen tulotaso ja nämä säännönmukaiset eläkeiät poistettiin komission ehdotuksesta ja korjattiin lopullisessa tekstillä niin, että mahdollisesti nostetaan todellista eläkeikää joka, jossa on huomioitava nämä ikääntymisstrategiat. Kiitoksia. Okay, je vous remercie. Kiitoksia. No sitten vierailijaryhmistä täällä on Melään, edustaja Melänin vierailijaryhmä ja sitten iltapäivällä sitten Geoffrey Didier saapuu myös tänne paikalle L'Union Provençale des Aveugles Ambliop ryhmä. Ja sitten me, meillä on myöskin edustaja Moran Chartien vierailijaryhmä nyt aivan tämän aamupäivän loppupuolella. Tässä nyt puheenjohtajan ilmoitukset ja nyt sitten ehdon, että siirrymme kohtaan kolme esityslistalla. Tämä liittyy itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturvaan ja annan nyt Karla Pereeralle puheenvuoron. Hän on sosiaaliturva pääosastolta. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kiitokset teille, että voin kertoa lyhyesti suosituksista sosiaaliturvaan liittyen. Tämä komission ehdotus esiteltiin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden paketin yhteydessä maaliskuussa tätä vuotta ja toivon mukaan näin vastaamme joihinkin huolenaiheisiin, joita te ja koko parlamentti olette esittäneet mietinnössänne eurooppalaiseen sosiaalipilarin liittyen. Me korostamme sitä, että sosiaaliturvaa täytyy soveltaa uusiin työmuotoihin ja suosituksemme yrittää huomioida huolenaiheenne. Jos katsotaan tätä rinnakkaista aloitetta, joka liittyy avoimiin ja ennakoitaviin työoloihin liittyvään direktiiviin, tästä ilmeisesti keskustelette tuonempana. Suositus perustuu pitkään prosessiin, joka toteutettiin viime vuoden puolella. Kahteen otteeseen keskustelimme työmarkkinaosapuolten kanssa ja lisäksi julkinen avoin konsultaatiokierros järjestettiin viime vuonna, joten suosituksessa toivottavasti huomioidaan eri sidosryhmien huolenaiheet, niiden, jotka ovat olleet meidän kanssamme tätä asiaa käsittelemässä. Mitä suosituksen tavoitteisiin tulee, niin niitä on kaksi. Yhteenvedonomaisesti voin kertoa, että ensinnäkin tarkoituksena on laajentaa sosiaaliturvaa koskemaan myöskin niitä henkilöitä, jotka ovat työmarkkinoilla, mutta koska sopimus ei tarjoa sosiaaliturvaa, eli työttömyys ja sairaus ja eläke ja loma etuuksiin tai vanhemmuusjärjestelmään liittyviin etuuksiin. Ja samalla haluamme varmistaa, että sosiaaliturvajärjestelmät ovat kestäviä, sillä tärkeää on aina muistaa, että yhä useammat henkilöt – työskentelevät uusien työmuotojen pohjalta ja jos yhä useammat eivät ole kantamassa korttia kekoon sosiaaliturvajärjestelmää rahoitettaessa, niin koko järjestelmä kyseenalaistuu. Komission suositus perustuu perustamissopimuksen artikloihin 153 ja 351 perustamissopimuksessakin korostetaan sitä, että sosiaaliturvajärjestelmien perimmäinen suunnittelu kuuluu jäsenvaltioille, joten me emme ehdota esimerkiksi sitä, että miten järjestelmä olisi rahoitettava, eli miten tämä to- toteutetaan, se, siitä päätetään jäsenvaltiotasolla yhtä lailla kuin miten eri järjestelmät nivotaan toisiinsa ja mikä on tarjottava sosiaaliturvan taso. Nämä ovat toki tärkeitä asioita, mutta niistä päätetään kansallisella tasolla. Komission suosituksessa huomioidaan kuusi sosiaaliturva-alaa, vanhemmuus, äitiys, työttömyys, sairasturva, eläke, työtapaturma ja invaliditeetti, korvaukset. Lisäksi järjestelmä kattaa kaikki työntekijät, myöskin itsenäiset ammatinharjoittajat. Suositus koostuu myöskin neljästä osa-alueesta. Me yhtäältä vaadimme, että jäsenvaltiot varmistavat, että kaikki luetteluihin, luettel, luetteluihin aloihin kuuluvat työntekijät kuuluisivat sosiaaliturvan piiriin. Yhtä lailla myöskin vapaat ammatinharjoittajat, mutta heille ei taata työttömyyskorvausta. Sitten siihen voidaan soveltaa kansallisella tasolla vapaaehtoista lähestymistapaa. Me haluamme varmistaa, että oikeudet ja etuudet sosiaaliturvaan liittyen voidaan siirtää työpaikkaa vaihdettaessa. Eli kyse on etuksen siirrettävyydestä. Lisäksi toteamme, että nyky sosiaaliturvaetuksiin liittyvät määräykset, niiden pitää olla jatkossa sellaisia, että ne eivät aiheuta ongelmia suhteessa uusiin työmuotoihin. Sitten avoimuuteen liittyen haluamme varmistaa, että tietoa on riittävästi tarjolla, jotta kansalaiset tietävät, minkälaisia velvoitteita ja oikeuksia sosiaaliturvaan liittyen heillä on. Haluaisin kertoa teille enemmänkin, mutta viisi minuuttinen taisi tässä mennäkin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten EPP-ryhmän nimissä edustaja Becker. Ei ole, kunhan e- e- ehditte istutumaan paikoille, niin olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission edustajaa oikein paljon tästä suullisesta kysymyksestä. EPP haluaisi ehdottaa kaksi lisäkysymystä Yhdessä pitäisi sanoa, että kun otetaan huomioon, että ehdotus vaikuttaa erityisesti pienyrityksiin ja pk-yrityksiin, miten komissio aikoo varmistaa, että suositus ei mitään suhteetonta taakkaa aseta juuri näille, joten kun ajatellaan vaikutusten arviointia, niin siinä todetaan, että Tämä uusi ehdotus vaikuttaa kaikkein eniten mikro- ja pk-yrityksiin. Ja tästä syystä me haluaisimme tämän kysymyksen. Sitten toinen on se, että otetaanko ehdotuksessa huomioon eri kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät ja niiden taloudellinen kestävyys. Me uskomme, että tämä on hyvin relevantti asia, joka täytyy tässä suullisessa kysymyksessä ottaa huomioon, jotta saadaan kokonaiskuva asiasta. Ja sitten tässä on toinenkin asia, joka liittyy sosiaalioikeuksien pilariin. Tämä on kattavampi ja se kattaa ne kaikki elementit, jotka meidän täytyy ottaa esille tässä suullisessa kysymyksessä, joten meidän täytyy ottaa tuo referenssi päätöslausuman. tämä sosiaalisen asioiden pilari ei sellaista tarvitse, jos me siis viittaamme tähän sosiaalisten asioiden pilariin. Kiitos. Merci pour Kiitoksia sitten Sergio Gutierrez Prieto SND-ryhmän nimissä. Niin. Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset myös komission edustajille tästä puheenvuorosta tänä aamuna. Meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että puhumme täällä aivan keskeisestä kysymyksestä Euroopan tulevaisuuden kannalta, koska mehän puhumme tässä siitä, kuinka jaamme vaurautta, kuinka säilytämme sen asian, joka meidät erottaa muista talousalueista, nimittäin tämän sosiaalisen mallimme vaurauden jakaminen, eh, jota taloudessa me tuotamme ja kuinka vähennämme eriarvoisuutta niin, että säilytämme yhteiskuntamme yhtenäisenä. Olemme nähneet, kuinka näinä talouskriisin vuosina kuilu köyhimpien ja rikkaimpien välillä on kasvanut eh, kaikissa Euroopan unionin maissa ja siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin se, että työpaikat ovat menettäneet laatuaan, erityisesti on, palkka on menetetty paljon. Se on ollut kriisistä selviytymisen resepti lähes kaikissa Euroopan unionin maissa. Ja toisekseen nämä sosiaaliset siirrot ja sosiaalisen turvan kautta varoiden jakaminen on myös heikentynyt. Näin ollen meidän olisi edelleen hahmoteltava sellaista tulevaisuutta, jossa pidetään kansalaiset mukana – sosiaalidemokraattisessa järjestelmässä ja julkisessa järjestelmissä niin, että meillä toteutetaan politiikkaa, jolla vaurautta jaetaan. Komission suositus on seuraus, ei pidä olla seurausta poliittisesta kompromissista, tai siis pitää olla seurausta tästä kompromissista, jonka Göteborgissa sovimme eri tahojen välillä. Se oli muodollinen kompromissi ja näin poli- sosiaalisen poli- pilarin kautta taataan mahdollisuudet kaikille y- yhteiskunnassa. Ei voi olla niin, että se on pelkkää aiejulistus tällainen julistus hyvistä lupauksista, vaan kyllä se pitää saada toteutumaan käytännössä. Tästä syystä suositukset ei ole paras väline. Se ei ole oikeudellisesti sitovin väline eikä poliittisesti edes vahvin väline jotta se saataisiin käytännössä toteutumaan. Tämä ei ole ensimmäinen tämän tapainen suositus. Jo vuonna 1992 Euroopan unioni, Euroopan komissio antoi suosituksen kaikille jäsenvaltioille 26 vuotta myöhemmin. Emme edelleenkään ole pystynyt täytäntöön panemaan sosiaalista mallia sellaisena kuin sen suunnittelimme Euroopan toimielimissä. meidän olisi siirryttävä suosituksista päätöksiin, direktiiveihin – jotta saataisiin aikaan yhteinen vähimmäistaso sosiaalikysymyksille Euroopan unionissa koskien työväkeen laatua, sosiaalista suojaa, jonka haluamme antaa yhteiskunnassamme. Ja kaiken kaikkiaan olisi lähetettävä toivon viesti kansalaisille, jotka ovat todella kärsineet viimeisten kymmenen vuoden ta- talouskriisin aikana. Meillä on poliittinen ja jopa moraalinenkin velvollisuus taata heille tulevaisuus, jossa on yhdenvertaisemmat mahdollisuudet emme ymmärrä tässä EPPn kantaa yrittää uusien kysymysten kautta jotenkin muuttaa tätä poliittista vastuuta tässä suosituksessa. Kyllä mielestämme on tärkeää, että, että kun tässä mennään eteenpäin, niin koko ajan sitoudutaan vahvasti oikeudenmukaisemman varoja jakavamman paremmin mahdollisuuksia tarjoavan yhteiskunnan puolesta. Mäkin tain. Uh, uh, thank you, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Uh, Jana ei voinut olla täällä, joten puhun nyt hänen puolestaan. ECR-ryhmä haluaisin varmistaa, että kaksi tärkeää tekijää heijastuvat myöskin näissä kysymyksissä, joita esitämme komissiolle. Ehdotus neuvoston suosituksesti liittyen sosiaaliturvaan työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille toteaa, että jäsenvaltiot ovat parhaita tekemään päätökset liittyen itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaaliturvaan ja sellaisten ihmisten sosiaaliturvaan, jotka tekevät uudenlaista työtä. Sosiaaliturvajärjestelmät ovat erilaiset EUn laajuisesti, heijastelevat erilaisia poliittisia tavoitteita ja arvoja. Tästä syystä tässä monimuotoisuudessa on arvo. Näitä yritykset voivat jatkuvasti sopeutua muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin ja tämä varmistaa myöskin sen, että eri sopimusmuodot ovat houkuttelevia. Me haluaisimme tästä syystä kuulla komissiolta, eh, mitä vaihtoehtoja jäsenvaltioiden harkinnan alaisuuteen on jätetty ja mitä mieltä komissio on eri työmuotojen heterogeenisyydestä ja onko se myönteisellä kannalla niiden suhteenkin. Merci pour euh, la LDE. Aldeesta Kalvi Chambon täällä paikalla. Onko muita? Ei. Ei näytä siltä sitten Guen ryhmän puolesta ja Rik ei myöskään ole paikalla. Vihreiden ryhmän puolesta Jean Lambert ei myöskään ole paikalla. Sitten EFDD Laura Gern ei paikalla. ENF, äh, Martin Temmler. De, du docteur Melin qui est coincé dans la voiture. Pahoittelen, äh, tohtori Melin on jumissa tuolla autossa lentokenttätiellä. On, on a fait le tour euh, en la matière de... Kiitoksia. No, tässä oli tämä kierros. Työllisyysvaliokunnassa äänestetään 11. tai 12. heinäkuuta ja täysistuntoon pitäisi päästä syyskuussa tänä vuonna, mutta tämä on vielä ohjeellinen aikataulu. Tässäpä tämä. On peut, comme on a 2-3 minutes devant nous. Meillä tuossa muutama minuutti vielä. Jos komissio haluaa, se voi lyhyesti vielä vastata näihin asioihin, mutta aika lyhyesti, kun meillä on nyt äänestys kolmen minuutin päästä. Well, first, first of all, I just certainly... Niin, tietenkin haluan kiittää teitä siitä, että olette olleet niin kiinnostuneita meidän suositustamme kohtaan. Anteeksi, pyytäisin, että nyt kuuntelisitte tätä komission vastausta. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, no. Kiitoksia, herra puheenjohtaja niin halusin kiittää valiokuntaa osoittamastanne mielenkiinnosta suositusta kohtaan. Sen verran haluaisin sanoa, että neuvostossa keskustelut ovat käynnissä ja parlamentin kantaa kyllä osataan arvostaa komission puolella. Mitä kysymyksiin tulee, niin komissio tietenkin haluaa vastata parlamentaarikkojen kysymyksiin myöhemmässä vaiheessa – jäsenvaltioiden järjestelmät ovat hyvin moninaiset ja se on arvo sinänsä. Ja toivottavasti tätä myöskin halutaan vaalia, mutta yhtä lailla meidän täytyy varmistaa, että kaikki unionin kansalaiset voivat yhtä lailla nauttia suojasta. Eli tässä kaiken A ja O ovat kansalaiset. Me toivomme, että järjestelmiä, rahoitus ja järjestelyasiat voidaan jättää jäsenvaltioiden hoidettavaksi, kunhan suosituksia lähdetään panemaan täytäntöön. Siinäpä kaikki. Merci. Kiitoksia. Muutama minuutti vielä. Odottelemme ja sitten aloitamme äänestyksen. Ok, donc en termes de, de procédure, pour être très clair, on va commencer par un premier vote. No niin, aloitamme ensimmäisellä äänestyksellä. Euh, budget 2010. Euh, meillä on tässä tämä trilogi kysymys. No niin, saisinko hieman hiljaisuutta? Minusta on tärkeää, että on selvänä, missä mennään. Ensimmäinen äänestys koskee siis äh, trilogin neuvotteluvaltuuksia ja talousarviota varten. Sitten meillä on toinen äänestys Jotkut ryhmät nimittäin pyysivät, että kohtaa 5 ja 6 lykättäisiin. Me siis äänestämme ensin siitä, kannatammeko sitä, että nämä kohdat lykätään vai eikö. Tämä tulee olevan koneäänestys. Ja sitten tämän tuloksen mukaan äänestämme näistä kahdesta muista. Donc voilà en termes de procédure. J'attends que tout le monde soit assis. Odotan, että kaikki ovat eh, paikoillaan ja äänestyskortit ovat valmiina. Voilà, et donc je vous propose de commencer. Euh, donc on est bien sur le vote. No niin, nyt äänestämme siis eh, talousarvio mandaatista. Edustaja Regner. Um, ähm, eli Frage. Minulla olisi kysymys aivan sen täsmentämiseksi, mitä tässä sanottiin Eli mistä me nyt konkreettisesti äänestämme ja mikä, miten kysymys kuuluu, mikä lausunto tai mistä näkemyksestä nyt tässä äänestetään, mikä kysymys on, koska muotoilu on kyllä hyvin, hyvin tärkeä, kun ajatellaan äänestyskäyttäytymistämme. No ensinnäkin tämä ei ole varmaan ongelma. Ensimmäiseksi nimittäin äänestämme tästä budjetista sitten seuraava äänestys koskee sitä. Tämä siis liittyy tiettyjen ryhmien pyyntöön, jonka mukaan otettaisiin esityslistalta pois kohdat 5 ja 6. Äänestämme siitä, otammeko nämä kohdat pois esityslistalta vai eikö. Eli jos äänestätte kyllä, kannatatte, että poistamme nämä kohdat esityslistalla. Ne, jotka äänestävät vastaan, kannattavat kohtien säilyttämistä tänään esityslistassa. Jos enemmistö säilyttää nämä kohdat, niin sitten äänestämme niistä. Onko tämä nyt selvää? Ei tämä ole selvää. Tavoitehan on, että tämä lähtee täysistunnolle. Jos äänestämme sen mukaan, että vastustamme, vastu, siis jos äänestämme sitä täällä nyt, niin sitten se menee täysistuntoon, mutta ei. Jos tämä nyt otetaan pois esityslistalta, niin sitten se ei tietenkään mene teistä täysistuntoa. Monsieur le Président, je pense que c'est important que chacun... Puheenjohtaja. Niin, tämä ei koske tätä budjettiäänestystä, vaan tätä toista äänestystä. Kyseessä on menettelyongelma. Eli tässä puhutaan nyt vain muodosta, ja sisällöstä. Kuitenkin tämä muotoa koskeva, menettelyä koskeva äänestys saattaa tuoda muassa merkittäviä asiasisältöjä koskevia ongelmia, koska jos nämä kaksi asiaa otetaan nyt pois esityslistalta, niin ihan riippumatta siitä, mitä mieltä tekstistä ollaan, edustajat joutuvat luopumaan mahdollisuudestaan tehdä muutoksia teksteihin, joka on kuitenkin heille kuuluva oikeus – Ihan riippumatta siitä, mihin kansallisen valtuuskuntaan edustajat kuuluvat ja riippumatta siitä, mihin poliittisen ryhmän edustaja kuuluu, niin on asia, jota jäseneltä ei voida riistää, koska se kuuluu parlamentin jäsenen toiminnan ytimeen, nimittäin mahdollisuus tehdä muutoksia valiokunnassa tai täysistunnossa, mikäli olosuhteet täyttyvät, ehdot täyttyvät. Muussa tapauksessa emme enää ole mitään parlamentin jäseniä. Jos nämä kaksi kohtaa otetaan pois esityslistalta, ihan riippumatta siitä, kannatetaanko vai vastustetaanko tekstin sisältöä sinänsä, se on ihan sama. Olen aivan kohta valmis puheenjohtaja, mutta minusta tämä on tärkeää tehdä selväksi. Tekisi mieli sanoa, että ne, jotka haluavat estää jäseniä tekemästä muutoksia tekstiin, niin on aivan turha tehdä, koska jos he ajattelevat, että heillä on enemmistö, miksi kieltää jäseniä, jotka ovat kuitenkin vähemmistössä, miksi estää heitä tekemästä muutoksia? Miksi, miksi meiltä ristetään mahdollisuus tehdä muutoksia täysistunnossa? No niin, kyllä tässä nyt ymmärretään, mistä on kysymys. Ehdotan, että emme käy tästä keskustelua, koska muussa tapauksessa kymmeneltä emme ole vielä äänestäneet edes. Kiitos. No, ja beaucoup de... Onhan tässä aikaa puheenjohtaja. Ei, kyllä täällä on paljon asioita esityslistalla, joten ehdotan, että menemme eteenpäin. Äänestys ja, esittely, äh, äänestys ja menettely on aivan selvä. Nyt menemme tähän kohtaan neljä talousarvio trilogin neuvotteluvaltuudet äh, tarkistus yksi. Niin, pu- puolesta vastaan. Donc il est rejeté. Amendement... Hylätty. Tarkistus kaksi Ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen kohta puolesta Contre. vastaan tyhjä ö, hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C. Kompromissi C. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 18 raukeaa. Tarkistus 19 kahdessa osassa – puolesta vastaan tyhjää hyväksytty siis toinen osa. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 25, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26, tarkistetaan 25. Euh, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25-19. 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 27. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten koneäänestyksenä loppuäänestys, äänestys alkaa. Le vote est fermé. Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta, 7 vastaan ja 3 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Maintenant, vote de procédure. Sitten tämä menettely koskeva äänestys. Selkeyden vuoksi eh, teillä on täällä kohta 5 ja 6 esityslistassa. Ja tietyt ryhmät ovat pyytäneet, että nämä kohdat 5 ja 6 vedettäisiin pois esityslistalta, joten nyt äänestämme seuraavaksi koneellisesti, mutta eh, ilman eh, nimen ilman, ilman nimeä. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Tämä siis ei ollut nimen huutolista. Et donc... äänestys. Eli pidämme kiinni esityslistasta sellaisenaan, kun se on teillä siinä papereissanne. Alors, je trouve par contre... Donc, le premier vote, c'est... Ensimmäinen äänestys koskee työntekijöiden lähettämistä. Selkeyden vuoksi täällä on joitakin tarkistuksia, jotka on TRAN-valiokunta ottanut itselleen, joten on turha niistä täällä äänestää. Sitten on joitakin tarkistuksia, jotka on otettu mukaan eh, TRAN-valiokunnan kompromisseihin, joten niitä ei täällä myöskään tarvitse käydä läpi. Tiettyjä ei ole otettu mukaan, ne ovat täällä äänestysluettelossa 1, 3, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 41 ja 43 muun muassa. Kyseessä on koneäänestys. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Ja päättyy. 29 puolesta 18 vastaan. Le deuxième. Donc le deuxième vote, c'est sur le temps de conduite. Donc... Ja seuraava asia koskee ajoaikaa, sama menettely. Täällä on tietyt tarkistukset, on, on otettu Tranin käsittelyyn ja toiset kompromississa. Nyt otetaan kantaa 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 20, 23, 25, 27 ja 28 muun muassa äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Ja näin olen hyväksytty 32 puolesta 16 vastaan. Kiitoksia. Tässä olivat äänestykset. Donc nous passons au point 7, donc point 7 qui est... Euh... Sitten siirrymme kohta seitsemän. Calve Chambonin mietintö. Annan puheenvuoron kohta hänelle, mutta odotan hieman, että kollegat, jotka ovat lähdössä pois, voivat rauhassa lähteä.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 Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Hyvät varjoesittelijät. Haluaisin esitellä teille hyvin yleisellä tasolla kantani, joka, jota olen teidän puolestanne tehnyt tätä työtä. Ja kyseessähän on asia, jonka aiheena on avoimet ja ennakoitavat työehdot. Pyydän, että se mitä nyt näette ja nämä tarkistukset, joita näette, sitä on pidettävä ensimmäisenä luonnoksena. Se on täysin joustava ja avoin asiakirja, tai oikein mielellä voidaan, voidaan teidän avullanne parantaa. Lähestymistapani kautta pyrin keskittymään kolmeen suureen tavoitteeseen, joita tällä komission direktiivellä on, tai tällä lainsäädännöllisellä asiakirjalla. Ensimmäinen hyvin tärkeä tavoite on ihan se, että se on olemassa. Ja tässä mielessä, kun ajatellaan työtä, jota yhdessä teemme, haluaisin vakuuttaa teille, että tulen tekemään todella paljon työtä ja suhtautumaan mahdollisimman joustavasti tähän ilman mitään puolueellisuutta eikä mitään ideologisia suuntaviivoja minulla tässä ole koska minusta on aivan äärettömän tärkeää Euroopalle ja vaaleja ajatellen kaikille aivan horisontaalisesti on valtavan tärkeää, että tämä asia ei ole joka liittyy Göteborgin pila- sosiaaliseen pilariin, on tärkeää, että sen tulokset näkyvät vielä tällä vaalikaudella, koska saapa nähdä, mitä seuraavalla kaudella tapahtuu. Jos tässä onnistumme, olemme kuitenkin jättäneet vähimmäisrakenteet, vähimmäisoikeudet – Euroopan kansalaisille. Joten tässä ensimmäisenä lähestymistapani on todella täydellinen avoimuus. Olen maininnut täällä monia maita ja olen kuunnellut teitä kaikkia suurella mielenkiinnolla. Tämä heti alkuun. Ja lähtökohtana on se, että haluamme vähimmäisoikeuspuitteet Euroopan kansalaisia varten – koska joko kansalaiset ovat valmistautumassa työmarkkinoille tai he ovat aktiivisia toimijoita siellä tai he ovat olleet aktiivisia toimijoita ja, ja näin ollen on ollut merkittävä, että on toimittu aikaisemmin markkinoilla. Tarvitaan siis vähimmäispuitteet Euroopan kansalaisia varten. Tämä toinen lähestymistapa jo joka on ehkä vähän piilossa enemmän, mutta sekin on tärkeää, kun ajatellaan Euroopan unionin kehittymistä. Ja se koskee sitä, että että saadaan aikaan tasavertaiset kilpailuolosuhteet sisämarkkinoille. Henkilökohtaisesti uskon, että nyt ollaan hyvin aggressiivisesti lähdetty liikkuvuutta vastaan, palveluiden ja työntekijöiden ja muiden liikkuvuutta vastaan. Ja tämä merkitsisi päätepistettä Euroopalle Tällainen liikkuvuutta kohdistuvaan, kohdistuva aggressio pyritään nyt kohdistamaan siihen, että estetään liikkuvuus silloin, kun on eroja työn kustannuksissa tai palkoissa. Tämähän on sisämarkkinoilla ja täyden, aivan maalaisjärjen vastaista ja myös oikeuden vastaista, koska näin ei voida mitenkään ylöspäin lähentyä näissä tasoissa, mutta jotta tämä voitaisiin välttää, mielestäni on otettava tasavertainen pelikenttä käyttöön niin, ettei koskaan kilpailtaisi työntekijöiden oikeuksilla. Maksavat sitten mitä maksavat ja kunkin maan on hoidettava tämä asia itse sitten mahdollisesti tarvitaan eurooppalaista solidaarisuutta, mitä vain haluatte, mutta ei voi olla niin, että kilpaillaan työntekijöiden perusoikeuksilla. Ja näin sen sanon. Se, että ollaan eurooppalaisia työntekijöitä ja kansalaisia, se edellyttää tämän perustan ja siitä sitten lähdetään eteenpäin. Minusta tämä on tärkeä näkökohta. Meidän olisi siis sovittava, mikä tämä ihanteellinen perusta on, joka puolestaan sitten huomioisi eri olosuhteet, rahoitusjärjestelmät ja ilmasto-olosuhteet, eri työmarkkinat. Tietenkin sitten, kunhan perusta on luotu ja on määritelty perusoikeudet, niin jossain vaiheessa toimii, ei niinkään subsidiariteetti, vaan päätöksentekon hajauttaminen, koska se, että ollaan työntekijöitä Extremadurassa Etelä-Espanjassa ei liity mitenkään siihen, millä tavalla työtä tehdään Suomen Turussa. Ja, tähän pitää varautua kylmältäkin ja niin edelleen. Ja kyllä, kyllä tämän pitää näkyä sitten täytäntöönpanossa. Ja se nähdään sitten paikan päälle, mutta kyllä oikeudet voivat olla samat. Ja kolmas tavoite, joka on selvempi ja hyvin tärkeä tavoite tässä direktiivissä, ja tässä hyvin päättäväisesti käännyn puoleen, ne olen käytettävissä, ne niin on aivan selvää, että että mm, on aivan välttämätöntä antaa perustaso oikeuksille, suojalle, kaikille uusille työskentelytavoille, jotka me jo tiedämme. Ja sellaisillekin, joita emme vielä tiedä, joista emme vielä mitään tiedä, mutta jotka ovat tulossa, koska teknologia menee kovaa vauhtia eteenpäin. Ja tämä on niin tärkeä asia, että ilman tätä en tätä edes tut- tukisi. Puhun tässä on demand työntekijöistä, nollan tuntityöntekijöistä, arvosetelityöntekijöistä, alustan työntekijöistä ja muista, mitä en vielä edes tähän saa, koska emme tässä mitään luetteloita lae, vaan on laadittava puitteet tälle komissiossa. Mikä sitten onkaan tuleva sopimussuhde, niin ihan vapaasti, mutta kun kyseessä on taloudellinen riippuvuussuhde, suhde, ja, järjest- ja organisatiivinen suhde ja aikataulu, aikataulutus ja muu, niin sitten nämä oikeudet kuuluvat työntekijöille riippumatta siitä, missä päin Eurooppaa toimitaan. Tämä on asia, jossa en voi olla kovinkaan joustava. Mikäli näiden, näissä uusissa työllisyysmuodoissa – ja tulevissakin muodoissa on tapauksia, joissa työntekijät jäävät vaille näitä oikeuksia. En tule allekirjoittamaan koko direktiiviä, enkä tätä mietintöä. Tämä on ainoa kohta, jossa todella pyydän, että pääsisimme yhteisymmärrykseen ja pitäisimme sitä yhteisenä tavoitteena. Kuinka siihen päästään, kuinka tämän kirjoitamme, millainen sanamuoto, mikä täytäntöönpano, siitä voidaan kyllä neuvotella. Näin minä olen tämän nyt ajatellut siitä asti, kun tämän, tätä lähdin tekemään. Ja sen jälkeen olen tavannut monia ihmisiä ja käynyt monissa maissa. Meillä on kuitenkin vähän aikaa ja minulla on kaikkein tärkeintä, että mihinkään umpikujaan ei jouduta, vaan eteenpäin on päästävä. Meidän on siis hyvällä tahdolla tehtävä, tie, tehtävä, tehtävä työtä ja tehtävä mahdollisimman hyvä tulos, unohtamatta sitä, että täydellinen on hyvän vihollinen. No nyt jos katsotaan näitä ensimmäisen luonnoksen tarkistuksia, tämähän on täysin joustava asiakirja vielä ja tulen vielä vierailemaan uusissa paikoissa ja kuuntelemaan teitä ja ottamaan vastaan teiltä teidän panoksianne, joten tämä tulee kyllä vielä muuttumaan. Mutta jos nyt, jos nyt ajatellaan, että tässä on kolme asiaa, kolme akselia. Ensinnäkin oikeudet. Niitä vielä parantelemme. Uskon, että kaikista voidaan neuvotella ja kaikkeen voidaan soveltaa joustavuutta ja kyllä tasapainoon voidaan päästä oikeuksien osalta. Nämä vähimmäisoikeudet, mm, tiedotusoikeudet, sama pätee tähän. Sitten täytäntöönpano. Minusta meidän on tehtävä lujasti työtä niin, että löydetään tasapaino subsidiariteetin ja tämän välttämättömän Euroopan vaatimuksen välille, jonka mukaan tämän, nämä puitteet on luotava. No, en nyt tässä halua mitäänkään hämätä teitä. Aivan olen pääsemässä loppuun puheenjohtaja. Este, joka tässä on tullut näkyviin, koskee sitä, että on ongelmallista saada aikaan määritelmiä. Kyllä me tässä tulemme tekemään ja paiskamaan töitä, kyllä ratkaisujakin varmasti löydetään, mutta ei minulle niinkään tärkeää, että, että saadaan aikaan tiettyjä oikeuteen liittyviä säädöksiä ja niin edelleen. niin edelleen. Tä, täytäntöönpano, soveltamisala on kaikkein tärkeintä. Se on keskeisin tavoite. Ja uskon, että jopa nämä määritelmäongelmat voidaan kyllä ratkaista. Merci pour le PPE, Denis Radke. Kiitoksia sitten EPP Dennis Ratke. Ja, Herr Vorsitzender. Herra puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, hyvät kollegat, alkuun kiitokset tehdystä työstä. Minä olen tietenkin tarkastellut tätä lausuntoa luonnosta ja kiitokset siitä. Ja kiitokset myöskin kollegalle siitä, että hän ei ole lähtenyt muuttamaan tätä varsinaista tavoitteen asettelua. Mielestäni tämä on ihan kiistaton fakta. Lainsäätäjän ominaisuudessa meidän täytyy reagoida näihin mullistaviin uudistuksiin, jotka ovat toteutuneet työmarkkinoilla viimeisen 25 vuoden aikana. Ei ainoastaan muutamassa harvassa jäsenvaltiossa, vaan kauttaaltaan kaikissa jäsenvaltioissa työmarkkinoilla. Me emme voi tässä pistää kädet ristiin, vaan meidän täytyy huomioida, että tässä monet työntekijät ovat joutuneet aika lailla kärsimään, joten minun mielestäni on ihan hyvä, että tässä mennään oikeaan suuntaan. Mutta saan kuitenkin ottaa esille muutamia seikkoja, joiden osalta vielä pohdin, että onkohan tämä se oikea lähestymistapa vai luommeko tässä vain uusia ongelmia. Mitä tulee tähän juridiseen vaikutukseen ja työntekijän määritelmän vaikutuksiin, mahdollisiin vaikutuksiin. Kukaan ei ole tähän mennessä vielä juridisesti sitovaa vastausta voinut antaa. Minkälaisia juridisia vaikutuksia tällä termillä on miten se voisi vaikuttaa esimerkiksi yksityisoikeudellisiin määritelmiin, jotka ovat käytössä Saksassa. Ja meillä on olemassa Saksassa lainsäädäntö, jonka työntekijämääritelmä poikkeaa tästä ehdotuksesta, joten miten nämä sopivat yhteen, mikä korvaa mitäkin ja miltä osin tähän liittyen. Kukaan ei ole voinut vielä antaa lopullista vastausta. Kyllä ammattiyhdistysliitto taustaisena henkilönä kyllä haluaisin peräänkuuluttaa näidenkin asioiden huomioon ottamista. Toinen mielestäni tärkeä asia on seuraava. Kun tätä tietoluetteloa lähdetään laajentamaan, eli mitä tietoja työntekijälle työntekijälle on annettava. Esimerkiksi koeajan pituus ja kuinka paljon ylityötunteja joutuu tekemään ja saako niistä korvauksen ja missä määrin, jos kyllä, on kyllä surullista, jos tämäkin täytyy lainsäädäntöteitse hoitaa kuntoon. Tarvitseeko meidän toimia todellakin näin jäykästi, eli ensimmäisestä työsuhdepäivästä lähtien nämä tiedot on annettava, vai voitaisiinko sanoa, että on olemassa tietyt keskeiset tiedot, esimerkiksi palkkaus ja ylityötunnit. Nämä tiedot pitää olla käytettävissä jo heti ensimmäisenä työpäivänä ja sitten mitä tulee jatkokoulutukseen liittyviin tietoihin, niin ehkäpä ne voitaisiin sitten myöhemmässä vaiheessa jonkun tietyn määräajan kuluessa välittää työnantajalle. Neuvotteluiden aikana nämäkin täytyy selventää, mutta voin sanoa, että tämä Kiistaton fakta on se, että luettelo on laajennettava, mutta herää vain kysymys, että miten tämä käytännössä järjestetään. Mutta uskon, että kompromisseja kyllä voidaan hioa. Ja mitä tulee oikeus olet ottamaan. Sinänsä hyvä asia, mutta herääpä kysymys siitä, että jos haluan ottaa osa aikaa työn vastaan, mutta mikä on oikeus olettama, jos ensimmäisenä työpäivänä tästä asiasta ei ole vielä ilmoitettu. Onko se sitten toistaiseksi voimassa oleva työsuhde vai mikä? Eli kyllä tätä tekstiä täytyy vielä tarkentaa tältä osin ottaen huomioon kansallinen lainsäädäntö. Ja sitten sallitte vielä viimeisen ja mielestäni äärimmäisen tärkeän asian. Direktiivissä täytyy ottaa huomioon juuri työmarkkinaosapuolten rooli asia ei voi olla niin, että nykyiset TES-sopimukset ikään kuin vesittyvät tämän direktiivin kautta. Se, mitä työmarkkinaosapuolet ovat sopineet, on kaiken A ja O. Silloinhan neuvotteluista ovat vastanneet ne, jotka ovat ikään kuin ytimessä. Me olemme tässä vain ikään kuin pelisääntöjä tarjoamassa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten SND Javi Lopez. Muchas gracias. Kiitoksia Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana. Pidämme tätä työtä oikein merkittävänä ja aihetta äärettömän tärkeänä. Olemme yhtä mieltä tästä etenemissuunnitelmasta, josta nyt puhumme. Ensinnäkin tämä on todella asia, josta meidän pitäisi, joka meidän pitäisi saada hyväksyttyä tällä kaudella varsinkin kun ajattelemme, että tämä on sellainen lainsäädäntöväline, jonka avulla saadaan nämä eh, sosiaaliset oikeudet ja sitä koskeva pilari toteutettua. Ja sen avulla voidaan myös uudistaa vähimmäispuitteistoa työsuhteissa Euroopan tasolla. Ja muistettava, että on, ei ole antanut lainsäädäntöä 15 vuoteen, että tämä on 90-luvun tekstejä, tekstiin liittyvä, on myös huomioitava ne merkittävät syvälliset muutokset, joita työmarkkinoilla on nyt tapahtumassa. Väliaikaisuus on todella valtavasti lisääntynyt ja on vaikeaa erottaa toisistaan yrittäjää, itsestä ammattinharjoittajaa. Työntekijä on myös oikeudet heikentyneet, myös neuvotteluoikeudet ja ja on myös jotenkin käytettävä tätä välinettä niin, että voitaisiin huomioida nämä muutokset, jotka liittyvät työsuhteisiin. Haluaisin mennä joissakin asioissa ihan yksityiskohtiin. Ensinnäkin täällä on myönteisiä asioita mielestäni esittelen tekstissä ja sitten joitakin asioita, joista pitäisi vielä mielestämme keskustella – ja niistä tulemme tulevina viikkoina keskustelemaan. On oikein hyvä, että tämä liitetään selkeästi sosiaaliseen pilariin. Esittelijä vetoaa sen puolesta, että selvennettäisiin tätä so- sosiaaliturvapuolta ja pakollista rekisteriä. Sitten hieman kevyesti mainitaan nämä nollatuntisopimusten tilanne. Tätä varmasti pitäisi vielä vahvistaa tässä. Meistä on hyvä, että mainitaan myös jäsenvaltioiden työvalvontaviranomaiset, joiden tehtävänä on lain, täytäntöpanna työlainsäädäntöä. Sitten täällä on parannuksia sekä kirjallisen tiedon että verkossa tarjottavan tiedon toimittamiseksi. Meistä tämä on hyvä sitten rajoitukset rinnakkain tekee tehtävän työhön. On mainittu ja sitten no, työmarkkinaosapuolet ja direktiivin soveltaminen. Nämä ovat hyviä asioita, jotka on tuotava mielestämme esille. Sitten asioita, joista on syytä keskustella. Ja otan tässä mukaan muita epp kollegan huomioita. Olen monista niistä hänen mainitsemistaan asioista samaa mieltä. Määritelmä on varmasti ensimmäinen sellainen asia, josta on määriteltävä. Miksi, eh, on keskusteltava siitä siis, miksi tarvitaan eurooppalainen määritelmä? Meillähän itse asiassa on jo työntekijästä eh, määritelmä tuomioistuimen antamana. Ei se ole mikään uusi asia, ei se tämä direktiivi, tuoma uutuus. Eurooppalaisessa lainsäädännössä on olemassa työntekijälle määritelmä – ja se on tullut noista, noista tuomioistuimen päätöksistä. Nyt direktiivissä otetaan määritelmätekstin mukaan. Kyseessä on direktiivi, joka sääntelee työsuhteita ja näin varmistetaan, ketkä kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan. Tässä ei siis keskustella siitä, kuka on työntekijöitä, työntekijä, vain kuinka paljon oikeusvarmuutta – annetaan, millaisen kattavuuden haluamme tarjota ja minkälaista täytäntöönpanovoimaa tälle direktiiville halutaan. Ei tässä ollenkaan keskustella määritelmästä, vaan siitä, mitä haluamme, kuka on katettu tälle direktiiville, mitä oikeusvarmuutta, millaista täytäntöönpanovalta. Ja sitten löydettävä mekanismi, jonka mukaan tämä onnistuu, koska kyllähän tämän työntekijästä on jo määritelmä. Kansallisessa lainsäädännössä on toki ovat määritelmänsä, eikä se tule muuttumaan. Mutta myös todella eurooppalaisessa tuomioistuimessa tällä määritelmä on jo vahvistettu. Hyvin lyhyesti halusin todeta, että emme halua että tehdä poikkeuksia koskien pk-yrityksiä tai julkisia työpaikkoja. Haluamme, että ollaan tiukkoja tiedonannon määräaikojen kanssa. On tärkeää ottaa tiedotus vähimmäisoikeuksista mukaan, että vähimmäisoikeuksien varoin on vahvistettava ja tämä väliaikaisuuden räjähtäminen, sitä on hillittävä. Nämä ovat hyvin tärkeitä monissa maissa. Se on sitä on vahvistettava ja olisi myös vahvistettava täytäntöönpanoa sehän tässä tekee sen varsinaisen vaikutuksen. Ihan sama, mitä täällä puhutaan, jos, jos ei tekstiä kuitenkaan voida täytäntöpanna. Merci pour essayer, Madame McIntyre. Kiitoksia, McIntyre. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää oikein paljon hänen hyvin kattavasta mietintöluonnoksestaan. Meillä on hyvin tärkeä työ tehtävänä tämän asiakirjan osalta – ja mielestäni on hyvin tärkeää, että me nyt saamme aikaiseksi tasapainon työntekijöiden oikeuksien suojelemisen ja sen välillä, että tarjoamme yrityksille riittävää joustavuutta, jotta ne voivat tehdä työnsä, että voimme varmistaa, että olemme kuitenkin direktiivin soveltamisalan alaisuudessa siinä mielessä, että mitä sillä pyritään saavuttamaan. Meillä on koko joukko huolenaiheita meidän ryhmässämme. Ja tässä tavoitteeni on varmistaa, että tämä valiokunta mietintö ja ne tarkistukset, jotka teen, sopivat ehdotuksen alkuperäiseen tarkoitukseen. Ja se on, että saadaan aikaiseksi vähimmäisoikeuksia, joita tarjotaan työsuhteissa jäsenvaltioissa ennustettavuutta. Ja mielestäni on tärkeää, että yhteislainsäätäjinä muistamme sen, että nämä ovat vähimmäisoikeuksia, jota on otettu tähän direktiiviin. Ja jäsenvaltioiden täytyy nyt siirtää nämä yksittäiset määräykset äh, omaan lainsäädäntöönsä ja katsoa, että ne sopivat siihen. On äärimmäisen tärkeää, että me pyrimme välttämään sen, että saamme jotakin kovin määräviä sääntöjä, vaan täytyy varmistaa se, että tässä on riittävästi joustavuutta. Totta kai me tarvitsemme vähemmän mutta täytyy varmistaa, että tässä on riittävästi joustavuutta, jotta voimme varmistaa, että jäsenvaltiot voivat sopeuttaa nämä määräykset omiin valmiisiin käytänteisiinsä. On mielenkiintoista, että esimerkiksi Ruotsi nosti keltaisen kortin esiin tässä kohtaa. Kyse, kysymys ei ole ainoastaan työnantajista ja työntekijöistä toisaalta, vaan tämä koskettaa myöskin ammattiliittoja. Haluaisin tässä nyt ottaa muutaman esimerkin esille. No, koeajat. Komission tarkoitus tässä säädöksessä on varmistaa, että siirtymä uuteen, vaikka ei aiheuta työntekijöille pitkiä epävarmuuden aikoja. Jos nyt katsotaan esimerkiksi omaa jäsenvaltiota, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Irlantia, nämä liittyvät usein koeaikoihin ja siihen, että edelleen palvelusaika jatkuu, joten me emme voi tässä rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta näitä, rajoittaa näitä koeaikoja. sitten toinen esimerkki voisi esimerkiksi olla sellaisessa tapauksessa, että työntekijä ei ole täyttänyt vaatimuksia koeaikana ja työnantaja haluaa pidentää tätä ikään kuin toisena mahdollisuutena. Työntekijän ja työnantajan pitäisi voida hyväksyä tämä, mikäli tämä on heidän etujensa mukaista. Me emme saa käyttää tätä direktiiviä mahdollisuutena määrätä jäsenvaltioille, miten niiden tulisi tämä tehdä, vaan pitäisi tarjota heille vähimmäisstandardien kehys ja pitäisi myöskin kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta. Minulla on huolia liittyen artiklaan 2 ja työntekijän määritelmään. Meidän täytyy katsoa tätä hyvin tarkasti. Kaikki työntekijät ovat palkkasuhteessa, mutta ei päinvastoin, joten olen huolissani myöskin työnantajan määritelmästä ja ehdotus siitä, että tähän tulisi vielä lisäsanamuoto, eli kaikki muut yksiköt. Olen huolissani, no tässä on parikin huolenaihetta, ja olen huolissani parista muustakin artiklasta, esimerkiksi artikla 11 liittyen harjoitteluun. Tämä on hyvin lyhyt artikla, mutta minua on lähestynyt esimerkiksi lentäjät, on tämä pay to fly kysymys ja meidän täytyy varmistaa, että lainsäädäntö, jota me viemme eteenpäin, että sillä on seurauksia, että pyritään suojelemaan ihmisiä. Joten tulen esittämään koko joukon tarkistuksia ja mielellään jatkan myöskin tämän asiakirjan työstämistä. Kiitos. Pour la sitten Guen edustaja ei todella paikalla. Vihreiltä. Mies Rits. Uh, ähm, first of all, that... Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään erinomaisesta työstä näinkin lyhyellä varoitusajalla. Etenemissuunnitelma on hyvä. Tässä käytän eurooppalainen sosiaaliturvan pilari ja sosiaalinen pilari konkretisoituu, joten meidän täytyy tässä kyllä olla hyvin tarkkana, että tämä myöskin käytännössä toimii. Saan todeta myöskin seuraavaa. Me katsomme myöskin komission alkuperäistä ehdotusta. Siihen liittyen ei ole hirveästi huomautettavaa. Kollegat ovat ottaneet esille joitakin asioita, mutta en lähde niitä toistamaan. Mutta yksi tärkeimmistä seikoista liittyy tähän joustavuus- ja turva-asiaan ja nollatuntisopimuksiin. Nollatuntisopimukset pitäisi kieltää tykkänään. Jos yritys ei voi tehdä liiketoimintaa ilman, että se joutuu käyttämään työntekijöitä hyväkseen, niin silloin pitäisi muistaa lähteä ehkä toisenlaista lähestymistapaa käyttämään. Sitten mitä kollega McIntyre totesi keltaisen korttiin liittyen, olen aika lailla pettynyt siihen, että ne, jotka ovat kiinnostuneita tästä Euroopan sosiaalista yhtenäistymisestä, niin heidän pitäisi keskustella myöskin niiden kanssa, jotka pitävät itseä progressiivisimpina – Me tiedämme, että eristäytymällä ei voi omia saavutettuja etuuksia vaalia. Muutama huomio tarkistuksiin liittyen. Harjoittelijat kannattaa huomioida. Täytyy katsoa vielä, miten tämä asia mainitaan, mutta harjoittelijat ja oppisopimus suhteessa olevat tietenkin ovat oikeutettuja tulla kohdelluksi, kuten kaikki muut työntekijät. Tämä ei ole vain koulutukseen liittyvä vaihe, vaan he ovat ihan oikeasti työmarkkinoilla, joten tässä heidät pitää huomioida täysimääräisesti. Yhtä lailla työmarkkinaosapuolten roolia tulisi vahvistaa ja antaa takeet, että direktiivi pannaan myöskin täytäntöön ja että määräyksiä noudatetaan syrjäisimmilläkin seuduilla. Lisäksi vaadimme vakaata lähestymistapaa ilman näitä erinäisiä yritysten käytössä olevia porsaanreikiä. Kiitoksia. Merci pour FDD, Madame Agea. Sitten Agea, EFDD. Grazie, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää erityisesti edustaja Enrique Calveden Chambonia tästä ehdotuksesta, mutta haluaisin kiittää myös tästä pyrkimyksestä saada hahmoteltua vahva pohja tämän kauden aikana direktiiviehdotukseksi, jossa luotaisiin perusta sille, joka tähän mennessä – on ollut kyllä kaunista puhetta, mutta ei vielä mitään konkreettista, nimittäin tämä sosiaalisten oikeuksien pilari. Olen yhtä mieltä muiden kanssa, että, että onhan kukkamalli, joka vielä kauniimpi, jos siellä on kukkiakin ja vähän konkreettia. Toivon, että nämä, tämä avoimia ja ennakoitavia työehtoja koskeva teksti on merkittävä askel eteenpäin. On hyvin tärkeää vahvistaa vähimmäis perustaa koskien työntekijöiden oikeuksia ja on myös tärkeää luoda pohjaisi ja selkeyttä tähän niin, että ymmärrämme, mitä, mistä puhutaan. Monet ihmiset eivät edelleenkään, vaikka ovatkin töissä, eivät vielä nauti tällaista työntekijän statusta. Se olisi hyvin tärkeä. Täällä on kaksi asiaa, jotka ovat nyt mielessä. Ensinnäkin on tärkeää laajentaa työntekijöiden oikeuksia ja ottaa mukaan uuden tyyppiset työntekijät, huomioiden muutokset, joita työmaailmassa tänä päivänä nähdään. Tämä eh, verkkotalous, alustatalous ja muut on tärkeää, että meillä olisi myös Euroopassa viitekehys niin ettei ketään jätettäisi tässä syrjään. Universaalit vähimmäisoikeukset, oikeudet työn, työntekijöille ja suojaa irtisanomista vastaan ovat ehtoja, jotka on tärkeää saada paperille ja ne on taattava. Eikä voida ajatella, että niissä palattaisiin ajassa taaksepäin. Omassa kannassamme meillä on vielä joitakin kysymysmerkkejä ja joitakin selvennyksiä varmasti tarvitsemme. Puhumme siitä vielä esittelen kanssa. Esimerkiksi koeajan kesto. Kuusi kuukautta mielestämme on aivan liian pitkä aika koeaikaa varten. Tässäkin olisi löydettävä kompromissi eri vaatimusten välille. Sitten tarve suojella kaikkia työntekijöitä, olkoot sitten kotityöntekijöitä, arvoseteleillä, valustoille työskenteleviä harjoittelijoita ja niin edelleen. Olisi tärkeää löytää paikka myös niille, jotka ovat lähtemässä harjoittelun tai opiskeluun. On tärkeää, että saadaan vähimmäiskriteerit myös heitä varten. Sitten alustatyöntekijät digitaalimaailmassa, heillä ei ole mitään statusta, joten heidän oikeuksiaan ei suojella. On tärkeää, että nämäkin työntekijät otetaan direktiivin soveltamisalaan. Meillä on sellainen vaikutelma, että AY-järjestöillä – järjestöt eivät pidä itseään näiden uusien työntekijäkategorioiden edustajina. Näin ollen on hyvin tärkeää, että AY-järjestötkin tulisivat mukaan, mutta pyrimme myös toimimaan niin, että ammattiliitot olisivat kaikkia näitä työntekijöitä edustavia tahoja. Kaikilla työntekijöillä kategorioilla on oikeus avoimeen tietoon koskien koeajan kestoa ja laatua ja ja palkkausta. Tarvitaan tietoa myös satunnaista työsopimuksista ja sähköistä talouden, sähköisen talouteen liittyvistä sopimuksista. Ja myös koulutuksesta on saatava riittävä tiedotus. Erityisesti Seikkataloudessa on myös tärkeää huomioida heidän työvälineensä. Se saattaa olla kännykkä tai sovellus, jonka kautta heidät pyydetään pöihin, töihin. On pyrittävä välttää, että jonkinlainen burnout tulee tästä, kun ei, ei, ei jouduta tilanteeseen, jossa koskaan ei päästä työstä irti. On myös tärkeää ottaa sosiaaliset työmarkkinosapuolet mukaan. Jäsenvaltioiden on tarjottava malleja, kirjallisia lomakkeita varten ja työnantajille on annettava tiedot kansallista säännöksistä ja työehtosopimuksista helposti saatavassa helppo olevasta muodosta. Tästä todistustaakasta olen yhtä mieltä. Tarvitaan kuitenkin tietty siirtymäaika ennen kuin direktiivi astuu voimaan. Kiitoksia. Puhemies, madame Mena. Sitten meillä on. Merci. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, todellakin tässä on ollut tarvetta katsoa tarkemmin tätä direktiiviä, joka liittyy työn, työntekijöiden ehtoihin, että niistä tulee avoimemmat ja ennakoitavat. Joo, kun ajatellaan myöskin työntekijän työnantajan suhte, suhdetta ja sopimusta. Kun ajatellaan digitalisaatiota, robottien kehittymistä ja uusia työmuotoja, niin tässä todellakin täytyy sopeuttaa myöskin sääntelylähestymistapaa. No me emme toivoa, että uusi direktiivi tässä hankaloittaisi tilannetta yritykselle tai työntekijöille. Ajattelemme tässä nimenomaan PK-yrityksiä, koska ne kuitenkin tarjoavat eniten työpaikkoja. Tässä eh, jäsenvaltioiden täytyy löytää kaikkein parhaimmat, parhaimmat välineet tähän ja sopeuttaa ne. Mutta olemme tässä samaa mieltä työntekijän määritelmästä Ja sitten tämä alisteisuus, koska kun ajatellaan näitä uusia työpaikkoja varsinkin eri alustoilla, niin tässä kokonaan katoaa tämä alisteisuus. Esittelijä nyt todellakin haluaa tätä selventää. No, Ranskassa presidentti Macron, joka on vakuuttunut eurooppalaisuuden edustaja, menee jopa pidemmälle tässä – hän valmistelee näitä ja on jo äh, myöskin kansalliskokouksessa äh, tällaista paperia kierrättänyt, joka liittyy äh, työntekijöihin. Ja tässä nyt meillä on tällainen eräänlainen kavio, joka liittyy tähän yhtäältä ei olisi esimerkiksi mitään sosiaaliturvaa tai mitään sosiaalimaksuja työn antajien puolelta ja nämä ihmiset siis tekevät töitä näillä alustalla, joten ei olisi mitään näitä etuuksia. Ja toivottavasti tämä nyt ei sitten vaikuta sitten Eurooppaan tai päinvastoin tämä Ranskan teksti. No, meidän täytyy myöskin olla varovaisia ja kiinnittää huomiota näihin niihin ihmisiin, jotka ovat esimerkiksi kansallisessa puolustuksessa toissa, töissä ja tässä tarvitaan aivan erityistä sääntelyä ja totta kai täytyy kiinnittää huomiota myöskin näihin lähetettyihin työntekijöihin ja kaikki, kaikki sellaiset työntekijät ovat tässä mukana, joita ei pystytä mitenkään määrittelemään. Ja tässä nyt on tarkoituksena tehdäkin poikkeus heidän osaltaan ja myöskin hyvin tarkasti kiinnitämme huomiota niihin tyihin, mitä että tässä nyt ei epävarmat työolot eivät tässä lisännyt, koska koska 10-30 prosenttia esimerkiksi sinikalustyöntekijöistä on tässä uhattuina. Lainsäädännön ei pidä nyt pahentaa tätä heidän tilannettaan, koska totta kai tässä pitää käyttää erilaisia, tai erilaisia metodeja nyt kuin mitä tässä direktiivissä on esitetty. Kiitos. No, neljä pyyntöä Pyydän, että kollegat pitävät kiinni kahden minuutin puheajoista niin, että ehdimme kuuntelemaan myös pääosastoa ja esittelijäkin saisi vielä hetken keskustelun päätteeksi. Edustaja Sander. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää hänen tekemästään työstä. Minäkin haluaisin tietenkin onnitella tästä tekstistä. Olen sitä mieltä, että kun tässä on menossa työmarkkinoiden valtavat mullistukset, niin on aivan selvää, että meidän on reagoitava ja päivitettävä, uudistettava tekstiämme. Tämä menee aivan siihen suuntaan kuin sosiaalisten oikeuksien pilarimmekin ja talo, tavoitteenamme on tuoda lisää vakautta työntekijöille. Haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää ja tarpeellista on se, että mekanismit, joista päätämme Euroopan tasolla, täytäntöön pannaan kunnolla kansallisella tasolla. Ja tätä varten meidän on oltava käytännönläheisiä ja maan tasalla. Meidän on saatava erityisesti pien, pienet PK-yritykset mukaan. Vähän muodostavat 99 prosenttia yrityksestä. Dennis Ratkee täällä viittasikin tähän tieto- ja tähän luetteloon, joka koskee näitä keskeisiä tietoja, jotka olisi toimitettava hyvin nopeasti. On selvää, että nämä tiedot on toimitettava työntekijälle. Siinä ei ole mitään ihmeteltävää mutta jotta voitaisiin olla vähän käytännönläheisempiä, niin ehkä pitäisi ottaa tähän eri mahdollisuuksia ja eritellä ne tiedot, jotka on annettava heti, ja sitten ne tiedot, joissa olisi vähän enemmän aikaa toimittaa ne. Katsotaan vielä näitä määräaikoja. Tässä olisi yksi päivä tai yksi viikko tai kaksikin viikkoa. Kyllä tässä pitäisi hieman liikkumavaraa olla, mutta olen oikein iloinen siitä, kun voin tehdä työtä tämän tekstin parissa kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Äh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin hyvin selkeästi todeta, se mikä kaikki muut ovat tässä sanoneet jo, tämä on hyvin edistyksellistä lainsäädäntöä, mikä tarkoittaa sitä, että tulevat EU-kansalaiset markkinoiden, työmarkkinoiden hankalammassa päässä, heillä on oikeudenmukaisempi työelämä odotettavassa kuin nyt, mutta ehdotus on kuitenkin sellainen, että sitä voi parantaa. En nyt toista kaikkia niitä asioita, mitä kollegat ovat täällä ottaneet esiin, ja kaikki on katettu. Haluaisin vain yhteenvedonomaisesti todeta, että tämän täytyy kattaa julkinen ja yksityinen sektori. Ei tässä virkamiehiä voi jättää ulkopuolelle. Totta kai siinä täytyy olla itsenäiset ammatinharjoittajat mukana silloin, kun olosuhteet ovat oikeat. No sitten nollatuntisopimukset. Kollega vihreistä on täysin oikeassa, ne täytyy kieltää, mutta niitä kuitenkin on Uudessa Seelannissa. Ja tämä on ollut hyvin menestyksekät lainsäädäntömalli, miten asia voidaan hoitaa. Ja tämä lainsäädäntömalli uudesta Seelannista on sellainen, että sitä voi, se voitaisiin siirtää ja sitä voitaisiin soveltaa tässä lainsäädännössä ja todella vahvasti suosittelen, että näin pitäisikin tehdä. Merci. Monsieur Thomas Mann. Kiitoksia sitten edustaja Thomas Mann. Ja schönen Dank, Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja ja kiitokset sinulle Enrique hän totesi, että hän haluaa kuunnella ja hän yrittää löytää joustavia ratkaisuja. Ja käydyn keskustelun pohjalta minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että olemme pitkälti samoilla linjoilla. Mutta äh, sallittaneen yksi kysymys. Tarvitsemme euro- tarvitsemmeko euroopan laajuisen määritelmän, kun järjestelmät ovat maasta toiseen erilaiset. No tiedämme, että on olemassa tuomioistuimen päätös. Oikeastaan enemmän tarvitsekaan uutta määritelmää. Ilmeisesti jossakin jäsenvaltiossa on tulkittu asia siten, että nyt EU määrää jotain, mitä ei kansallisella tasolla voida panna täytäntöön. Ja se, mitä tulee tärkeimpiin tietoihin, jotka on työnantajalle annettavana ensimmäisenä työpäivänä palkkaa, ylityötunnit, harjoittelu... ...zu machen, dass eine Probezeit nicht immer wieder prolongiert. Koeaika, onko se kolme kuukautta vai kuusi kuukautta? Eli ettei työnantaja voi ilmoittaa, että tämä työsuhde on vain määräaikainen ja mitään tarkkaa emme tässä vaiheessa voi vielä teille antaa tarkkaa tietoa antaa. Ei näin voida toimia. Ja yhtä lailla tärkeänä pidettäköön, että emme lähde kyseenalaistamaan työmarkkinaosapuolten eli kentän väen roolia. Heillä on kokemusta. Tiedämme, että tämä järjestelmä ei ole kaikissa jäsenvaltioissa kovinkaan vahva, mutta me tiedämme, että perusluottamus täytyy varmistaa. Me tiedämme, kenen kanssa olemme tekemisissä Eli meidän täytyy varmistaa, ettei sosia- työmarkkinaosapuolten roolia lähdetä vesittämään. On tärkeää myöskin huomioida ajan kulku ja kehitys, nollatuntisopimusten hylkääminen, no se nyt on ihan selvä asia, mutta valitettavasti todellisuus on aivan erilainen. Me tiedämme, että nollatuntisopimuksia edelleenkin käytetään. Se on sietämätön tilanne, joten nämä sopimukset pitää kyllä asettaa pannaan välittömästi. Edustaja Gutla. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelee paljon. Kiitoksia täällä on jo jaeltu, mutta Marita Ylskuk kuitenkin haluaa tässä vielä sanoa sanasen, minä korvan hänet tänään, haluan nyt hänen puolestaan tässä puhua. Olen siis Ruotsin kollega Envistä. Euroopan komission ehdotus on hyvin tärkeä osa lainsäädäntöä. Monet ovat korostaneet tätä asiaa tänään. Työmarkkinat ovat muuttuneet hyvin paljon sen jälkeen, kun tämänhetkinen direktiivi astui voimaan. Ja nyt sitten tiedottamisvaatimuksia tässä päivitetään. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että on tärkeää, että näitä uusia työmuotoja säännellään, mutta Ruotsin työmaar ammattiliittojen analyysi on selkeä. On olemassa selkeä riski, että komission ehdotus hyvin vahvasti vaikuttaa Ruotsin työehtomallin pohjaan, koska se vaikuttaa oikeuksiin säännellä itse. Tämä on erittäin huolestuttavaa. On kuitenkin pari asiaa, joita haluaisin tässä tuoda esille. Yksi, työntekijän määritelmä. Työnantajat ja työsuhteet on tärkeää pitää kiinni tämänhetkisestä suhteesta, jossa työntekijä on määritelty kansallisella tasolla ja tuomioistuimen oikeuskäytännössä määritelmä liittyy tiiviisti jäsenvaltion omaan lainkäyttöjärjestelmään ja ja kansallisella tasolla määritellään eri työmallit ja monet ovat tätä korostaneet myös tänään. Tämä ehdotettu määritelmä, sillä on sellaisia vaikutuksia, joita ei voida jättää huomiota, kun ajatellaan kansallista työmarkkinalainsäädäntöä. Sillä voi olla myöskin vaikutusta esimerkiksi veroihin ja sosiaaliturvaan. Kaksi on äärimmäisen tärkeää, että työmarkkinaosapuolten autonomia kunnioitetaan tässä. Pidän hyvänä joitakin esittelijän esittämiä asioita, jossa tarkoituksena on vahvistaa työmarkkinaosapuolten vaikutusvaltaa, mutta tässä esimerkiksi artiklassa 6 tarvitaan muutoksia kolme. On myöskin ratkaisevaa, että e-lainsäädännön käyttö työmarkkinaosapuolten kanssa täytyisi muotoilla kansallisen lainsäädännön ja käytänteiden mukaisesti. Johtopäätökseni on, että me suunnittelemme ja Marita aikoo esittää lukuisia tarkistuksia vaikuttaakseen näihin mainittuihin asioihin. Haluaisin todellakin korostaa, miten tärkeä tämä asia on meille Ruotsissa. On keskeistä kunnioittaa eri kansallisia työmarkkinamalleja ja työmarkkinaosapuolten autonomia. Kiitos. Merci. Euh, kiitoksia sitten lyhyesti Bukorni pääosastosta. Thank you very much, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia, että komission puolesta puolesta esittelijälle, varjoesittelijälle ja kaikille, jotka puhuivat hyvin rakentavasta keskustelusta. Ja tätä esitystä on jo analysoitu hyvinkin syvällisesti. En nyt toista sitä, mitä täällä on selkeästi otettu esiin, mutta haluaisin kuitenkin ottaa muutaman kysymyksen ja asian esiin, jotka liittyvät nimenomaan tähän komission ehdotukseen. Yksi liittyy siihen henkilökohtaiseen soveltamisalaan ja artiklaan kaksi. Niin kuin monet puhujat ovat täällä tuoneet julki, työmarkkinoilla haavoittuvuus on kasvanut. Ja kaikkein suurin on se, sellainen on se, että tässä ikään kuin jää työntekijän statuksen ulkopuolelle. Ja kun ajatelemme tätä yhteisötaloutta, me näemme sen siellä, näemme sen myöskin kotitaloustyössä, joten komission ehdotus on testata, ovatko nämä ihmiset näiden kriteerien mukaisesti toimivia, niin kuin tuomioistuimessa on jo on jo todettu, niin sitten näin tehdään ja näin voidaan myöskin suojella työntekijöitä tulevilla työmarkkinoilla, missä tämä status saattaa olla epäselvä. No, tämä määritelmä määrittelee, niin kuin monet puhujat ovat täällä todenneet, työntekijän sellaisessa muodossa kuin miten jo viimeisen 30 vuoden aikana on määritelty, että miten taloudellisesti aktiivinen toimija, hänellä on työntekijän status, se, sitä sovelletaan kansallisissa järjestelmissä. Ja kun vastaan nyt tässä herra Ratken kysymykseen, niin se ei välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, että jäsenvaltioiden täytyisi muuttaa määritelmien, vaan tämä, kun ajatellaan tämän direktiivin soveltamisalaa, niin sitä varten tämä määritelmä on olemassa, joten jäsenvaltio voi sanoa, että direktiivi omassa soveltamisalassaan suojelee kaikkia niitä, jotka on määritelty työntekijöiksi omien työsopimustamme tai lainsäädännön kautta, ja ne, jotka ovat kotitaloustyöntekijöitä, niin sitten voidaan määritellä sellaisia kategorioita, joita tämä direktiivi kattaa ilman, että se vaikuttaa kansallisiin määritelmiin. Ja täällä voi olla sitten myöskin vaikutusta veroihin ja sosiaaliturvaan, ja näin ei tässä tapauksessa sitten olisi. No kun ajattelemme tätä soveltamisalaa, niin olemme samaa mieltä niiden kanssa, jotka olivat huolissaan siitä, että julkinen sektori tai merenkulkijat on jätetty tässä pois. No komission määritelmä on se, että kaikki, tämä koskettaisi kaikkia työntekijöitä silloin, kun se on täysin tarpeen. Se pitäisi perustella objektiivisesti ja tämä tulisi rajoittaa ainoastaan sellaisiin tilanteisiin, jotka on ovat täysin perusteltuja objektiivisista syistä. No sitten tuo aikataulu, tämä liittyy työntekijöiden perusoikeuksiin, niin kuin esittelijä sanoi, eli että he tietävät, että millä ehdoin he tekevät työtä ja milloin työ alkaa. Ja kaikki jäsenvaltiot ja tämä toimielin on myöskin sosiaalisen pilarin kautta tähän sitoutunut. Komissio toivoisi, että parlamentin mietinnössä saataisiin myöskin tukea, kun ajatellaan tärkeitä tietoja, että ne olisi käytettävissä heti työsuhteen alkaessa eikä tietyn ajanjakson jälkeen. No, suhtaudumme myönteisesti siitä, että kaikki tiedot annettaisiin ensimmäisenä päivänä. No sitten lyhyesti vielä työmarkkinaosapuolet. osapuolet Kyllä me tunnustamme heidän tärkeän roolinsa työlainsäädännössä. Monet jäsenmaat pitävät tätä vahvana ja tästä syystä tässä mietinnössä nyt esimerkiksi materiaalioikeuksia voitaisiin sopeuttaa kohdassa kolme oman soveltamisalaan ja että voitaisiin täytäntöönpanna direktiivi myöskin työehtosopimusten kautta. No, tärkeää tässä on myöskin se, että suojelua tarjotaan myöskin kasvavalle työntekijöiden lukumäärälle, joita työmarkkina, työ, työehtosopimukset eivät kata. Jos direktiivi eli nämä vähimmäisstandardit, joita Euroopan lainsäätäjät ovat esittäneet, toimeenpannaan työehtosopimusten kautta, niin sitten täytyy olla myöskin mahdollista varmistaa, että standardeista pidetään kiinni joten niiden täytyy olla kansallisten ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaisia, joten tässä nyt sitten olen samaa mieltä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa siinä suhteessa, että jatkamme tätä hyvin rakentavaa työtä. Aikataulu on hyvin haastava, mutta tämä tulee olemaan hyvin merkittävä asia eurooppalaisille ja myöskin sellaisille, jotka työmarkkinoilla ovat hyvin hankalassa tilanteessa. Ja tästä syystä tämä on myöskin yksi tärkeimmistä prioriteeteista komissiolle, joten teemme tiivistä yhteistyötä kanssanne, jotta voimme pitää kiinni tästä hyvin haastavasta aikataulusta. Kiitos. Ja kiitoksia sitten esittelijälle viimeinen sana, hyvin lyhyesti, jos sopii. Kiitoksia. Si, Niin, puheenjohtaja, puhun lyhyesti. En usko, että tässä menee enempää kuin puolitoista tuntia, kun selvitän ehdotukseni. Muy bien, dicho esto, mm, miren, hay mucha... No niin. Ensinnäkin suuret kiitokset kaikille. Tässä ollaan vähän optimistisia, koska näen, että kaikki se, mitä olen kuullut, on konstruktiivista rakentavaa ja uskotaan, että miten, mihin voidaan päästä Olemme siis paljon saaneet aikaan, ja se, joka haluaa, niin se myös saavuttaa. Muchos temas eh, más concretos que se han sacado que son de importancia. Niin täällä on muita tärke- monia tärkeitä asioita, enkä ollenkaan epäile, ettemmekö voisi löytää tasapainoa. Täällä on puhuttu esimerkiksi pk-yrityksistä ja niiden erityisvaikeuksista, mikroyrityksistä. Olen ottanut nämä huomioon. Ei se tarkoita, ettenkö voisi ottaa niitä vielä paremmin huomioon. Sitten esimerkiksi se, että otetaanko tämä nyt ensimmäistä päivästä vai ei ja minkä mukaan. No, mennään näihin yksityiskohtiin ja löydetään kyllä ee, tasapaino. Kuinka pitkä koulutus? No, eiköhän siihenkin löydetä e, jonkinlainen haarukka mahdollisesti tai jonkinlainen kompromissi katsotaan sitten. Kaikki nämä asiat e, ovat sellaisia, joissa kannattaa luottaa varjoesittelijöihin. Olen aivan varma, että päästään sopimukseen. Sitten tarkempia asioita. No tämä määritelmä kysymys. Olen oikein ihastuksissani siitä, mitä kuulin komission edustajan suusta. Joskus pelkään, että olemme menemässä nyt näihin arkoihin asioihin, asianajajiin ja lainsäätäjiin. Olemme tekemässä sosiaalisesta asiasta – vertailevan oikeustieteen ongelma. Ja tämä on aika huono asia, koska tärkeintä on se, että ihmisillä on tämä kattavuus, että heidät on suojattu. Jos nyt kansallisilta säädöksiltä vaaditaan konkreettista määritelmää, jolla on oikeudellinen arvo ja, ja niin kuin ruotsalainen kollega täällä sanoi, että siitä tulee tiettyjä velvoitteita ja niin edelleen, emme me tällä tiellä pääse mihinkään. Se mitä täällä sanottiin, että tämä koskee nyt vain Siis työntekijä määritellään vain tätä ehdotusta varten. Ehkä sitten pitää välttää koko tätä sanaa määritelmä. Puhun täällä nyt ihan, ihan kollegoiden keskuudessa, jos sanotaan, että tämä ehdotus että tätä sovelletaan kaikkiin henkilöihin, joilla on jonkinlainen työsuhde. No, anta tämän nyt olla tässä, tehdään sen kanssa vielä työtä. Sitten nolla tuntisopimus. Espanjassa sitä ei ole olemassa, eikä se ole ongelma. Jos parlamentti päättää, niin se keskeytetään. Kyllä toki kuulin, mitä Simon sanoi hetki sitten. En ole aivan varma, ovatko nämä nyt ne puitteet, joissa pitäisi tällaiset sopimukset kieltää. En usko, että se on tässä tarkoituksena. Mutta teemme työtä niin, että pakotettaisiin ottamaan tietyt velvoitteet mukaan myös tässä. Sitten julkisen sektorin työntekijät, edustaja Melään tästä hyvin puhui. Yksi asia ovat julkisissa yrityksissä, julkisissa palveluissa töissä olevat, heitä ei voida käsitellä erikseen. Ja toinen asia on sitten turvallisuusjoukot ja puolustusjoukot, ja tästä olen aivan yhtä mieltä. Ja täällä on paljon muitakin asioita. Sitten tämä ruotsalaisten mä? Pari viikkoa sitten olin Tukholmassa ja jopa työllisyysministeri ystävällisesti otti minut vastaan. Kukaan ei puhunut siellä mistään keltaisesta kortista. 18. maaliskuuta näin tehtiin ja uskon, että sen koomin on tilanne kehittynyt. Kukaan ei todella puhunut minulle keltaisesta kortista. Yksi herra kyllä siellä työn markkinapuolueiden osapuolena sanoi, että minä jotenkin olisin nyt tekemässä noin sosiaalisesta mallista Ruotsissa. No, ei, eh, minä kuitenkin ihailen heitä, ei, eh, tämä nyt oli hieman omituista. Teen kaikkeni niin, että tehdään selväksi, että me vahvastamme eh, työehtoneuvotteluita ja että työmarkkinaosapuolet tulevat kehittymään ja että voidaan täytäntöönpanna ja valvoa perinteiden mukaisesti lainsäädäntöä. Hehän luovat lainsäädäntöä mutta älkää pyytäkö oikeutta voida neuvotella jonakin päivänä vähimmäisoikeuksien alapuolella. Minusta näin ei pitäisi käydä. Mutta emmeköhän me ratkaisuja löydä. Merci. Donc, en termes de, de timing. Kiitoksia sitten ajoituksesta. Määräaika näille tarkistuksille on 26. kesäkuuta kello 12. 29. tai 30. elokuuta tarkistukset ja 18. lokakuuta äänestämme täällä. Tässä tämä. Sitten menemme seuraavan kohtaan. Kohta kahdeksan esittyys listassa, kun se, kyseessä on yleiseurooppalainen henkilökohtainen eläketuote, PEP. Eh, eh, Valmisteli Becker saa puheenvuoron. Thank you very much, uh, Chair. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia, hyvät kollegat. Alkuun kiitos sanaset. Tämä prosessi on toiminut hyvin rakentavassa hengessä. Kiitokset varjoesittelijöille ja avustajille ja sihteeristölle ja EPPn neuvonantajille ja avustajille. Tämä on ollut tähän asti hyvin rakentavassa hengessä toteutunut prosessi. Joten kyllä luottavaisin mielin tässä edetään. PEP eli yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet hanke voisi olla tulevaisuudessa EUn lippulaivahanke. Mitään vastaavaa ei ole olemassakaan, joka olisi EUn tason valvonnassa ja ohjauksessa myöskin pääoma takuu, joka oli siis keskuspankin valvonnassa ei kautta. Joten tämä on melkoinen saavutus. Tällaista ei löydy miltään eläkemarkkinoilta. Tämä meidän työllisyysvaliokuntamme tietenkin Ekon on johtovaliokunta ja IMKolta saadaan tähän lausunto, niin silti voidaan sanoa, että rahoitusmarkkinoiden, vakuutusmarkkinoiden huomiot tulevat näissä mainituissa valiokunnissa käsiteltäväksi. Varjoesittelijöiden ryhmä keskittyi työllisyysulottuvuuteen ja sosiaalipolitiikkaan – Meillä on kaksi kohderyhmää PEPille. Ensinnäkin ne, jotka haluavat kartuttaa lisäeläkettään ikään kuin ylimääräisenä pottina. Toiset taas yhtä lailla tärkeä ryhmä sekin, eli se henkilöryhmä, joka asuu sellaisessa maassa, jossa ensimmäisen pilarin ja toisen pilarin eläkejärjestelmä ovat riittämättömät tai puutteelliset. Jos sellainen ei ole siis olemassa, niin tämä PEP-tuote voisi olla heidän näkökulmastaan katsottuna erinomainen vaihtoehto, jotta esimerkiksi nuoria naisia voitaisiin tukea. PEPin kautta kansalaisten tarpeet voidaan huomioida – Eli että eläkesäästöt ovat riittävät ja että voidaan puuttua myöskin demografiseen haasteeseen ja eläkevajeeseen. Me huomioimme tässä myöskin pidemmän aikavälin rahoituksen ja kestävän investointipolitiikan, myöskin investointitoiminnan sosiaalipolitiikkaan. PEP on suunniteltu ikään kuin liikkuvaksi mobiiliksi välineeksi, eli henkilö, joka siirtyy maasta toiseen asuakseen tai työskennelläkseen siellä, niin heille tämä on suunniteltu. Eli jos PEP-palveluntarjoaja ei tarjoa uudessa maassa, johon henkilö siirtyi, niin omaa palvelua, niin silloin PEP-säästäjä voi itse päättää, kenestä tulee hänen uusi palveluntarjoaja tässä uudessa oleskelu- ja työskentelymaassa. Ja kaikki tämä maksutta. On olemassa tietoja, jotka on välitettävä eli eläkekertymäilmoitus. PEP-järjestelmään liittyy ympäristöllinen, hallinnollinen ja sosiaalinen ulottuvuus ja myöskin riskiarvio on toimitettava jopalle e ja toimivaltaisille viranomaisille että myöskin PEP-säästäjille. Eli minkälaisia vaikutuksia tällä on. Tärkeänä pidettäköön tämä pääomasuojajärjestelmä, eli maksettu osuus turvataan. Me olemme lisänneet tänne myöskin määräyksen koskien tiedonantoa säästäjän suuntaan. Eli tämän tiedonannon pitää kattaa seikkaperäisesti kaikki tarvittavat tiedot. Ehkä tässä kaivataan lisäkompromisseja, sillä nämä tiedot löytyvät PEP-avainasiakirjasta kirjasta, joka on seitsemän sivun mittainen, joten varmaan enemmänkin kompromisseja on tulossa tähän liittyen. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä todettakoon, että olen erittäin tyytyväinen voidessani todeta, että pääsimme yhteisymmärrykseen sen suhteen, että PEP-palveluntarjoajan pitää taata säästäjälle, että maksettu pääoma tai eläkkeelle siirryttäessä säästäjälle maksettava eläke on vähintään saman verran kuin mitä henkilösäästäjä on järjestelmään siirtänyt ottaen huomioon kaikki inflaatiokorjaukset ja muut. 511 tarkistusta on jätetty, pari 30 kompromissiakin on pöydällä. IMKO äänestää lausunnostaan tänään. Työllisyysvaliokunnan äänestys toimitetaan 28. ja Ekon äänestää 11. heinäkuuta joten syyskuun täysistuntoon tämä näyttäisi menevän. Kiitokset kaikille rakentavasta lähestymistavasta. Pyytäisin aivan yhden minuutin lyhyitä puheenvuoroja. Pahoittelen, mutta herra Katainen on aivan minä hetkenä hyvänsä tulossa ja silloin meidän on keskeytettävä tämä keskustelu, joten pyydän teitä todella puhumaan hyvin lyhyesti SND-ryhmän nimissä. Ei ketään, no se oli lyhyt. Sitten Madame McIntyre, SND. ECR. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. varjoesittelijä Gerik ei voinut olla täällä, puhun hänen puolestaan, mutta haluaisin erityisesti kiittää äh, edustaja Beckeriä hänen tekemästään työstä. Äh, minä todella pidän erittäin hyvänä näitä eläkkeitä ja hienoa, että tässä nyt pyritään asiaa viemään eteenpäin aikaisemmassa keskustelussa me tuimme hyvin laajasti esittelijän kantaa. Suurin huolenaiheemme on se, että PEP täydentää enemmän kuin har- harmonisoi olemassa olevia eläkeitä ja hän todellakin on nyt tehnyt näin. Me todella laajasti tuemme näitä kompromissiesityksiä. Meillä voi olla ehkä pari huolenaihetta, jotka menevät ehkä äh, meidän valiokuntamme toimivallan ulkopuolelle, mutta haluaisin myöskin tukea omalle tarkistukselle. Kyseessä on 63 tarkistus ja haluaisin nyt todellakin vähentää kustannuksia kuluttajalle näiden PEP-tuotteiden osalta, sillä nämä yksilölliset eläketuotteet voivat olla hyvä ratkaisu Euroopassa ja ja, ja tässä kuitenkin nämä lisäkustannukset saattavat vaikuttaa siihen, että tämä ei kannustakaan niiden ottamiseen. Ja jos me voimme tähän vaikuttaa, niin saamme hyvän tuotteen. Calvin Chambon, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ranskan, niin voin puhua nopeammin. Ensinnäkin suuret kiitokset teille kaikille. Beckerin työ, on, Beckerin työ on oikein hyvä ja olemme kaikki rakentavalla tavalla saavuttaneet tärkeitä tuloksia ja tulemme niitä jatkossakin puolustamaan. Ensimmäinen asia on hyvin tärkeä tämä eh, tämä vaihtoehto, josta Becker puhui. Ainakin tällainen on annettava eh, näille heikon, heikommassa asemassa oleville, niitä voivat saada pääomansa takaisin. Kyseessä siis ole tämä sijoitusvaihtoehto sitten nämä derivatiivi, nämä johdannaiset ja muut riski, riskaapelit asiakirjat pitää sieltä pois. Sitten olemme pyytäneet takkeita sijoitettulle pään omalle kuolematapauksen, pysyvän vammaisuuden ja muun varalta. Ja sitten tulemme tukemaan vihreitä artikla 5 ja artikla 10. Hyvin tärkeää on ottaa mukaan kumppanuuslähestymistapaa. Jos meillä on suurin osa suurista kansallisista vakuuttajista eivät voi näin houkuttelevaa tuotetta markkinoille, jos pyydetään tällaisia toimistoja jokaisen maahan. Se on, tämä on vain BlackRock ja muille suurille yhtiöille jotta tämä vältettäisiin, tulemme kannattamaan kumppanuus lähestymistapaa, niin kuin esitteli sanoi. Tässä on, on hyvin käsin kosketettavaa konkreettista eh, edistystä kansalaistia varten. Kiitoksia. Nyt muuten haluaisin tervehtiä eh, edustaja Melanin vierailijaryhmää, jotka juuri saapuivat paikalle. Sitten Kari Guesta, yksi minuutti, olkaa Tak, formand. Øh, jeg skal undskylde på vegne af fru Kuneva, der desværre ikke kunne være her i dag, men jeg har lovet at fremføre... Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Kuuneva ei valitettavasti voi olla paikalla tänään, mutta otan nyt tässä hänen tärkeimmät näkemyksensä esille. Tämä sääntely on pyrkimys edistää yksityisiä eläketurvajärjestelmiä. Kun ajatellaan siis osa näistä olemassa olevista ikään kuin siirtyvät tähän. Ja mielestäni meidän pitäisi kuitenkin vahvistaa julkisia eläkejärjestelmiä ja täytyy myöskin luoda lisää työpaikkoja. Tästä syystä komission ehdotus ei ole periaatteessa myönteinen. Yksityinen tuote tukee pörssejä eikä sillä voida mitenkään eläkejärjestelmäkriisiä ratkaisemaan. Me tulemme puoltamaan niitä tarkistuksia, jotka tukevat julkista sääntelyä. Eläkejärjestelmät ovat ongelmallisia. Tässä tehdään ero uusien vakuutettujen ja olemassa olevien sääntöjen suhteen, kun ajatellaan epävarmoja, epävarmaa tilannetta työmarkkinoilla. Me tuo sellaisia ehdotuksia, jotka voivat johtaa siihen, että työntekijöiden säästöt katoavat. Tämä on harmaata aluetta. Tässä saadaan, saadaan paljon valtaa, mutta tämä kuitenkin vaarantaa nämä olemassa olevat järjestelmät. Kiitoksia Lambertille paikalla. Annan puheenvuoron Melanille. Yksi minuutti, jos mahdollista. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin näissä puitteissa ENFn yhtäkään tarkistusta ei ole otettu kompromisseihin mukaan. Kyseessä on siis asia, joka ei nyt suoraan puutu kansalliseen lainsäädäntöön, koska varmaankin tällä ylikansallisella sääntelyllä on boomerang-efekti. Tässä 4 prosenttia kansallisia, jotka vain ovat pysyvästi liikkeellä ja ne, jotka tarvitsisivat apua, eivät sitä voi saada, koska he ovat työttömiä tai epävarmissa tapa- tilanteissa, eivätkä voi näin ollen mitään lisäsäästöjä tehdä. Tämä olisi myös kilpailua edistävä. On aivan selvää, että ranskalaisista pienistä vakuutusyhtiöistä tai kansallisista vakuutusyhtiöistä ei huolehdita, vaan tämä hyödyttää vain suuria yhtiöitä – ja tässä olen yhtä mieltä kollegan kanssa, joka puhui harmaista aloista. Tietenkin tässä loukataan kansallisia sosiaalisia oikeuksia. Tässä, mm, tästä johtuen olemme todella varautuneita, emmekä todellakaan voi sitä kannattaa, vaikka työ olisi ollut kuinka mukava. Kiitoksia sitten SNDn edustaja Ringiä. Niin, Voisin esittää asiani nopeasti kollega Areena ei valitettavasti päässyt paikalle, joten ihan lyhyesti vain seuraava. PEP ei tietenkään korvaa ykkös- tai kakkospilaria, ei todellakaan. Eli käsittelyn yhteydessä kannattaa tämä aina pitää mielessä. Euroopan laajuisuus on tärkeä asia, mutta tässä yritetään varmistaa vähemmistöille riittävä helposti rahoitettavissa oleva ratkaisumalli. Eli ykkös- ja kakkospilari ovat itsenäisiä, niihin ei kajota laisinkaan, eli tämä PEP-järjestelmä on vain täydentävä. Kiitän teitä ja pahoittelen, että joudumme vähän tässä kiirehtimään puheenvuoroja, mutta olen varma, että voitte jatkaa työtä ihan myönteisessä sävyssä. Sitten tarkistusten jättämisen määräaika on toinen toko kello Että Sitten 11. heinäkuuta valiokunnassa hyväksymme tämän asiakirjan ja täysistunto käsittely on vielä auki. Niin todella omassa valiokunnassa hyväksyntä 28. kesäkuuta. Seuraavana siirrymme kohtaan yhdeksän. Komission jäsen Katainen on täällä mukana me Kyseessä on rakenteellinen vuoropuhelu. Ja en nyt halua käyttää puheaikaa tässä, mutta totean vain lyhyesti, että meillä on aina tärkeä hetki ottaa vastaan komission varapuheenjohtaja tätä rakenteellista jäsenyyttä vuoropuhelua varten. Se on olennainen osa demokratiamme täällä Euroopan parlamentissa. Hyvä herra Katainen, toivotan teidät tervetulleeksi. Anna teille aikaa istutua, kuten näette. Aika tiukka nyt mitä on, mutta tehdään kyllä paremmin kuin minäkin tunnette tämän puolen tästä tehtävästä, joten annanpa teille nyt saman tien puheenvuoron. 10 minuuttia, olkaa hyvä. Mr. President. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia oikein paljon. Tämä on, että minulla on mahdollisuuden käydä keskustelua kanssanne eri aiheperistä. Minä keskityn osaamiseen ja koulutukseen, koska Uskon vakaasti, että teoria pohjautuu sille näkemykselle, että kun katsotaan tulevia vuosia, taloudessa on nähtävissä pari megatrendiä, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan. Toinen on kiertotalous ja toinen on tekoälyä, tekoäly. Nämä ovat talouden kaksi megatrendiä, joilla tulee olemaan valtaisa vaikutus yhteiskuntiimme ja myöskin yksittäisten ihmisten elämään. Meidän täytyy olla varautuneita näihin muutoksiin. Muutokset voivat olla myönteisiä, mutta myöskin kielteisiä riippuen siitä, miten hyvin me olemme varautuneita ja miten me, millaisina me näemme nuo muutokset. Kun nyt esimerkiksi katsotaan tekoälyä ja digitalisaatiota, on olemassa eri arvioita siitä, kuinka paljon työpaikkoja menetetään riippuu ajoituksesta, kun katsotaan nyt tästä viiden vuoteen, mutta tietysti luku on eri, kun katsotaan 15 vuoden aikajänteellä, mutta jos nyt katsotaan lyhyen aikavälin aikajänteelle, täällä on eri arvioita. OECD on viimeisin, joka on arvioinut, että noin 9 prosenttia olemassa olevista työpaikoista – automatisoidaan täysin, 9 prosenttia, ja se on kaikkein pienin luku, minkä minä olen nähnyt. Mutta suurimmassa osassa tapauksia kokonaisia työpaikkoja korvataan ja myöskin tehtäviä. Työpaikat eivät itsessään siis katoa, mutta meidän täytyy kehittyä. Myöskin digitalisaatio ja tekoäly voisivat johtaa myöskin vaarallisten tehtävien korvaamisen. Näin sitten voidaan kuitenkin parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja turvallisuutta, mutta me emme tiedä. Tämä on paras arvaus, eikä tämä tarkoita sitä, että me voisi valmistautua muutoksiin ei ole kovinkaan paljon järkeä arvioida, mitkä ovat tulevia töitä, koska me ei ole koskaan sitä tienneet, mutta me voimme auttaa ihmisiä, jotta heistä tulee sopeutuvaisempia, kestävämpiä ja osaavia. Tästä syystä ensimmäinen pointtini liittyy juuri tähän analyysiin. Meidän täytyy rohkaista jäsenvaltioita ottaa koulutus ihan jopa peruskoulutus vakavammin kuin mitä ne ovat tähän mennessä tehneet. Enkä nyt puhu osaamisesta, taidoista, puhun niistä myöhemmin, vaan nyt puhun aivan tuosta peruskoulutuksesta ja erityisesti opettajien koulutuksesta. Valitettavasti koulutus ei ole ollut prioriteetti monissa jäsenvaltioissa ja tämä nähdään selkeästi, kun katsotaan esimerkiksi näitä tutkimustuloksia eri jäsenvaltioissa. Ja kun katsotaan opettajien taitoa ja kompetenssia, niin on olemassa hyvin suuria eroja. 25 prosenttia eurooppalaisista aikuisista on sellaisessa asemassa, että heillä on esimerkiksi lukutaito-ongelmia. Tämä on aika paljon, joten miten me voimme odottaa yksittäisillä, yksittäisistä ihmisistä enemmän, jos he eivät osaa kirjoittaa ja lukea? tästä syystä meidän täytyy kiinnittää tähän koulutusasiaan enemmän huomiota. Minun täytyy todeta, että nyt jo olen hiukan tyytyväinen siihen, että olemme onnistuneet ohjaamaan eurooppalaisen ohjausjaksoprosessin kohti sosiaalista ulottuvuutta, varsinkin koulutusta. Tämä vuosi on ensimmäinen, jolloin me olemme merkittävällä tavalla kasvattaneet suosituksia koulutusjärjestelmien osalta jäsenvaltioissa. Kuten kaikki tietävät, meillä EU:ssa ei ole toimivaltuuksia koulutuksen osalta, mutta se ei tarkoita sitä, että ettemmekö voisi mainita koulutusta, jos näemme, että on olemassa vakavia ongelmia ja voisimme rohkaista jäsenvaltioita tekemään uudistuksia samalla tavoin kuin olemme antaneet maakohtaisia suosituksia esimerkiksi eläkejärjestelmien suhteen tai jonkin muun yhteiskuntamme asian suhteen. Jos olette pyytäisin, että saan tukenne teiltä, että koulutus otetaan entistä enemmän ja entistä vahvemmin mukaan tähän ohjausjaksoprosessiin. Arvoisa puheenjohtaja, meidän täytyy katsoa myöskin osaamista, nykytyöntekijöiden osaamista. Digitaali osaamisen vaatimus on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tämä trendi tulee jatkamaan yli 750 000 täyttämätöntä työpaikkaa tieto- ja viestintäteknologiaan asiantuntijatehtäviin on nyt näköpiirissä vuoteen 2020 mennessä. Ja nyt vaaditaan myöskin digitaalitaitoja melkein kaikkien työpaikkojen osalta. Mutta 40 eurooppalaisesta ei ole riittävästi saanut digitaalikoulutusta. Ei tarvita ainoastaan digitaalitaitoja, vaan eh, hyvin paljon erilaisia eh, taitoja, myöskin pehmeitä taitoja, kuten esimerkiksi yrittäjyys ja niin poispäin. Kun ajatellaan yksittäistä henkilöä, niin tässä täytyy saada vahva koulutus koulutustasoa ja jatkaa elinikäisen oppimisen tiellä. Tästä syystä komissio investoi niin paljon osaamiseen. Tämä uusi osaamisagenda, joka käynnistettiin 2016 kesäkuussa, siinä pyritään parantamaan osaamista kaikilla tasoilla, siis aivan peruskoulutuksesta korkeakoulutukseen, niin että voidaan sopeutua ja edistää innovaatiota ja teknologista siirtymistä. Tänä vuonna me olemme edelleen ottaneet tärkeitä askelia tukeaksemme niitä kymmentä askelmaa tällä agendalla. Haluaisin puhua joistakin näistä aloitteista. Digitaalitaitojen parantaminen laajemman väestön osan kohdalla oli se perusmotivaatio, joka meidän koalitiomme taustalta löytyi, ja se on tärkein toimi tällä agendalla käynnistämisen jälkeen, eli vuoden 2016 joulukuun jälkeen 2001 kansallista koalitiota on perustettu. Viimeisimmät olivat Ruotsin, Alankomaiden ja Kreikan välillä. Hallitukset eivät ole olleet ainoat toimijat. Sata vetoomusta on tehty yritysten työmarkkinaosapuolten ja muiden järjestöjen kautta, jotta voitaisiin tarjota koulutusta digitaalitaidoissa. Esimerkkejä me olemme nähneet tähän mielessä esimerkiksi Belgiassa digitaalikilpailu lapsille. Sitten Irlannin esimerkki on ohjelma, jolla pyritään uudelleen kouluttamaan äh, ihmisiä IT-alalla. 12 500 työnhakijaa tämä auttoi se, että saataisiin yhteinen viittauskehys jäsenvaltioihin. Komissio ehdotti tammikuussa tätä tänä vuonna suositukset liittyen avainkompetensseihin elinikäisen oppimisen osalta. Ja jäsenvaltiot tämän kehyksen hiljattain hyväksyivät. Sitten toinen tärkeä toimi tällä agendalla on alakohtais, alakohtainen oppiminen tässä. Tietyt teollisuuden tahot tarvitsevat juuri näitä erityisiä taitoja. No sitten viime vuonna esimerkiksi meriteknologia matkailupuolella tähän puututtiin. Ja sitten tämän vuoden loppupuolella esimerkiksi rakennuspuolella, teräs, paperi mm, ja meri- ja laivan puolella nämä jatkuvat. No sitten tällä pyritään saavuttamaan nimenomaan ne aikuiset, joiden taso on heikko. Tämä pyritään siis tämän vuoden puolivälin mennessä saamaan päätöksen. Komissio on vaatinut, että jäsenvaltiot tekevät tämän äh, heinäkuuhun mennessä. Me autamme erikoisesti kouluttuja aikuisia saamaan parempaa pätevyyttä, jotta he pääsevät paremmin työmarkkinoille. Arvoisat parlamentin jäsenet, EU-rahoituksella tulee olemaan myöskin ratkaiseva merkitys, kun ajatellaan pilarin toimeenpanoa. Sijoitusihmiset, joita tapasin, vahvistivat, että tässä todellakin kaikilla eurooppalaisilla täytyy olla ne taidot, joita tarvitaan huomisilla työmarkkinoilla. Tässä on jo sosiaalirahasto plus hyväksytty osana seuraa monivuotista rahoituskehystä. 1,1 miljardia euroa on ehdotettu budjetti seuraavalle ohjelmakaudelle. Sen tavoitteena on soveltaa sosiaalinen oikeuksien pilarin tavoitteita ja se tulee olemaan hyvin vahvasti linjassa myöskin eurooppalaisen ohjausjakson kanssa samanaikaisesti. Se on kuitenkin tärkein EUn väline, jolla investoidaan eh, siihen, että pyritään vahvistamaan ihmisten taitoja, myöskin digitaalisia taitoja, jotta he voivat sopeutua muuttuviin työmarkkinoihin. Komissio ehdottaa, että Euroopan sosiaalirahasto plus – tarjoaa kohdennettua tukea siten, että 25 prosenttia vähintäänkin allokoidaan sellaisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaalimaan sosiaalista inkluusiota ja 10 prosenttia toimenpiteisiin, joilla pyritään tukemaan nuorisotyöllisyyttä. Euroopan sosiaalirahasto Plus tuo myöskin muita komponentteja. Nuori, nuorisotyöllisyysaloite, Eurooppa apua kaikkein heikommassa asemassa oleville. Kolmanneksi EUn ohjelma työllisyyden ja sosiaalisen innovaation osalta ja neljänneksi EUn terveysohjelma Euroopan sosiaalirahasto Plus. Siitä tulee johdonmukaisempi ja täy, täy, se täydentää muita rahastoja, jotka tarjoavat tukea ihmisille, esimerkiksi globalisaatio, rahasto Erasmus ja maahanmuuttorahasto. No sitten viimeinen asia liittyy tähän Invest EU-rahastoon. Tämä ohjelma, joka, joka keskittyy siis enemmän politiikan tavoitteet, riittyvät talouden kasvun kestävyyteen, sosiaaliseen eh, inkluusioon, EUn pääomamarkkinoiden ja yhtenäismarkkinoiden vahvistamiseen – ja tässä nyt on ehdotettu rahoitusvälineiden kaksinkertaistamista kahdesta miljardista neljään miljardiin. Ja näin paljon on siis korvamerkitty tälle sektorille. Tämä vaikuttaisi noin 25 miljard, 26 miljardiin 50 miljardiin seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä me voimme saavuttaa tämän myös, kun teemme yhteistyötä eri ryhmien ja kumppaneiden kanssa esimerkiksi kansallisten instituutioiden kautta, joiden kautta voitaisiin esimerkiksi investoida paikallisiin hankkeisiin. Sosiaalinen ikkuna tulee olemaan joustavaa. Tämä vaikuttaa sosiaaliinfrastruktuuriin, eikä pitäisi myöskään unohtaa apurahat ja tuet. Nämä Näitä voidaan myöskin sekoittaa esimerkiksi Invest EU-rahaston kautta. Ja jotta tämä helpottuisi, me ehdotamme merkittävää äh, yksinkertaistamista näihin sääntöihin. Joten kestävyys, sopeutuvuus, koulutuksen laatu ja uudet tavat tarjota ammatillista koulukuutta ja parantaa myöskin investointia sosiaalisen infrastruktuurin, Nämä ovat ne tärkeimmät aiheet. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. On todella tärkeää eh, ottaa tämä proaktiivinen lähestymistapa, erityisesti koskien koulutusta, mitä koulutusta ja ammattipätevyyttä. Nämä ovat aivan keskeisiä eh, tavoitteita tässä valikunnassa meille myös. Nyt annan puheenvuoron koordinaattorille tai heidän esi- edustajilleen kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Welcome, Mr. Vice President. Tervetuloa, arvoisa varaa puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia ponnisteluistanne komission puolella. Olen tyytyväinen siihen, että keskitytte peruskoulutukseen. On selvää, että luku- ja kirjoitustaito pitää saada kuntoon ja täydennettyä digitaalisin taidoin. Se on, kuten sanoitte, kaiken A ja O. Tulevaisuuden muutokset tapahtuvat tänään. Ja digitalisointi, tekoäly, robotiikka tarjoavat mielettömiä mahdollisuuksia Euroopan unionille, mutta meidän täytyy kyetä valjastamaan nämä uudet mahdollisuudet. EUn laajuisestihan työmarkkinoilla olosuhteet paranevat, mutta jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin vielä eroja olemassa, kuten työntekijöiden liikkuvuus, segregaatio, kohtaanto-ongelma ja kymmenen vuotta sitten asetimme tavoitteemme, eli niihin liittyen voidaan sanoa, että sosiaalinen inkluusio ei ole toteutunut. Mitä tulee sitten komission viime kuussa julkaisemiin suosituksiin, ne liittyvät näihin moniin haasteisiin, jotka mainitsin, joten kaksi kysymystä. Mitä komissio aikoo tehdä varmistaakseen, että jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat työmarkkina- ja koulutusuudistukset, jotta ne voivat sopeutua tähän nopeasti muuttuvaan maailmaan. Ja toisaalta kysyisin, että mitä aiotte tehdä, jotta työvoima voi helposti ja nopeasti kouluttautua sopeutuakseen jatkuvasti muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Pirinski SND-ryhmästä kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset varapuheenjohtaja tästä hyvästä alustuksesta. No, toisin kuin kollega Becker, mielestäni tässä keskitytte väärin asioihin, siis taitoihin ja tekoälyyn. Toivoitte, että pohdimme tässä laajempaa näkökulmaa. Uskon, että siinä tämä, tässä viime vuoden globalisaatiopaperissa vahvasti totesitte, että tärkein tekijä globalisaation valjastamiseksi on vahvat hyvinvointivaltiot ja vahva sosiaalinen Eurooppa. Suurin haaste tässä on investoinnit yleensä ottaen ja sosiaaliset investoinnit aivan erityisesti. Investoinnit ovat tärkeä osa salkkuanne. Ja tästä syystä mielestäni teidän olisi pitänyt kyllä keskittyä tähän tärkeimpään haasteeseen. Viimeisin arvio tämän kuun alkupuolelta, riippumaton EFSin, ESIRin arvio, osoittaa meille, että parhaimmassakin tapauksessa – kun ajatellaan investointien vahvistamista, on saavutettu vain jossain määrin. Esir Plus, jonka mainitsitte, kun sitä tarkemmin tarkastelee, niin siinä vähennystä on noin 6 prosentilla tämänhetkiseen ohjelmaan kun ajatellaan siis eh, sitä esiriä, jossa keskitytään tärkeimpiin sosiaalirahaston toimiin. Kaksi minuuttia on aika, joka on päättymässä tässä, mutta haluaisin, että viittaisit siihen ydinhaasteeseen, että voit, kun ajatellaan epätasarvon kasvua, köyhyyden kasvua. Nämäkin vaikuttavat eh, näihin kysymyksiin digitalisaatiosta. Ja tässä nyt ei ole keskitytty, eikä komissio ole keskittynyt tähän, vaan suurin haaste pitäisi nimenomaan olla juuri nämä epätasa-arvot. ECR McIntyre. E Kaksi minuuttia. Thank you. Um... Paljon kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, olen erittäin tyytyväinen kuulemaani lausumaan. On erittäin tärkeää, että keskitymme osaamiseen, koulutukseen ja yrittäjyyteen. Stoan hiljattain järjestetyssä kokouksessa kuulimme, että on erittäin tärkeää kouluttaa ihmiset ajattelemaan kriittisesti tai ylipäätään kouluttaa ajattelemaan on tärkeä asia. Onnittelut siitä teille. Meidän on myönnettävä, että Noin kaksi miljoonaa vapaata työpaikkaa löytyy ja 700 000 ITC-asiantuntija kaivataan. 90 prosenttia työpaikoista, jotka tullaan luomaan lähiaikoina, niin vaativat korkea koulutustasoa. Meidän täytyy panostaa oppisopimuksiin enenevässä määrin ja uskon vakaasti, että meidän täytyy opettaa yrittäjätaitoja, jota ihmiset voivat perustaa yrityksiä. Se voitaisiin toteuttaa jo peruskoulussa. On olemassa erinäisiä esimerkkejä, jotka osoittavat, että kyllähän ihmisiä yritetään tai nuoria yritetään kouluttaa yrittäjyyden tielle. Kerrotaan, miten yritystä pyöritetään ja miten itse voi ryhtyä työnantajaksi. Ainakin meillä yhdistyneessä kunniaskunnassa näin tehdään. Mutta mitä komissio aikoo tehdä sellaisten ajan? aloitteiden suhteen, joiden tarkoituksena on tiivistää yritysten, tutkimuskeskusten ja yliopistojen välisiä suhteita. Ja toinen kysymykseni Voitaisiinko katsoa myöskin, mitä maaseudulla voitaisiin tehdä työllisyyden parantamiseksi? Teknologia käytetään enenevässä määrin maataloudessa. Ja omalla kotiseudullani juuri monimuotoistumisen myötä työpaikkojen määrä on kasvanut 200 äh, kertaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia Aldesta. Ei näköjään ole ketään. Sitten Gue Kari, kaksi minuuttia. Tack och först och främst velkommen till øh, till parlamentet. Tack för din introduktion. Jag tror, vi alla sammen kan vara fullständigt eniga. Niin, me olemme nähtävästi kaikki samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme hyvin vahvoja investointeja koulutusjärjestelmiin. No, tässä ei kyse ole ainoastaan ihmisistä, joilla on vähän tai rajallista koulutusta. Täällä jotkut voidaan korvata tekoälyllä. Tässä puhutaan aivan toisenlaisesta muutoksesta kuin ainoastaan näiden vähemmän koulutettujen kohdalla, koska on esimerkiksi paljon työttömänä sellaisiakin nuoria, joilla on pitkä akateeminen koulutus. Ja näemme myöskin, että komission suunnalta tulee painetta, että eläkeuudistuksia täytyy viedä läpi, että ihmiset ovat pidempään työmarkkinoilla ja työntekijöiden täytyy olla liikkuvampia Ja Tämä tekee nuorille entistä vaikeampaa löytää tapa työ, päästä työmarkkinoille ja se aiheuttaa myöskin paineita. Tästä syystä kysymykseni kuuluukin aivan yleisesti. Voisiko komissio tässä hiukan keskittyä muuhun asiaan. Sen sijaan, että tässä painostettaisiin työntekijöitä, että tekevät pidempään työtä ja voisivat tehdä työtä toisaalla jos nyt sitten koneet tekevät osan työstä, me voisimme kaikki tehdä vähemmän töitä, me voisimme jakaa työtehtäviä, mutta myöskin työaikaa voisi lyhentää ja samanaikaisesti eh, jäsenvaltioille voisi antaa taloudellisia syitä sille, että se uudistaisi työmarkkinansa niin, että me saisimme parempia sosiaalisia palveluja. Voitaisinko tässä keskittyä eri asiaan? Vihreistä ei ole ketään, sitten EFDD Agea. Kiitoksia puheenjohtaja, oikein hyvää päivää komissaari Katainen. Haluaisin lähteä näistä maakohtaisista suosituksista Italian osalta. Komissio on havainnut vaatimatonta edistystä Job Actin täytäntöönpanossa Italiassa, se on totta. Siellähän on luotu nyt tällainen epävarmojen työpaikkojen markkina, jossa uudet työmuodot muodostavat merkittävän osuuden ihmisistä, jotka eivät nyt voi siis nauttia mistään oikeuksista. Uskon, että on aivan ratkaisevaa voida täytäntöön panna avoimia työoloja koskeva direktiiviä niin, että voitaisiin ennakoida työmaailman muutoksia Uusia työmuotoja on jo nyt yhteiskunnissamme nähtävissä. Jos nyt luodaan tällainen lainsäädäntö, jossa huomioidaan nämä erityyppiset uudet työntekijät, kuten erityyppiset kuljettajat ja alustatyöntekijät ja nollan tuntisopimuksella työntekijät, tällaisethan pitäisi kokonaan, kokonaan kumota ja sitten on erilaisia harjoittelijaa ja oppisopimus ja muita tällaisia koulutuksia. Tarvitaan avoimet sopimukset myös heillä. Myös ammattiliitoilla pitäisi olla toimia näitä uusia työmuotoja varten. On hyvin tärkeää tämä meidän viiden tähden liikkeen ohjelma. Ministeriö, ministeri De Maio on jo suunnittelemassa uutta asetusta, joka koskee ihmisarvoista työtä, jolla pyritään vaikuttamaan esimerkiksi tämän Job Act-lainsäädännön porsaanreikiin haluttaisiin puuttua. Eläkkeet ovat vaarassa. Komissio sanoo, että tietyn katon jälkeen eläkkeet aiheuttavat vääristymistä ja vähentävät yhdenvertaisuutta. Tämä on totta ja tähän suuntaan hallituksemme on menossa. On tärkeää, että päästäisiin eroon tästä sosiaaliturvajärjestelmän epätasa-arvosta, joka on Forneron lainsäädännön seurausta. Sitten nämä vähimmäistulo asiakirja, jonka parlamentti hyväksyi viime vuonna suurella enemmistöllä pitäisi olla prioriteetti. Komissiolta pitäisi pyytää toimia jäsenvaltioita kohtaan, joilla ei vielä ole kunnollista sosiaalista ja työ, työntekijöiden suojaa, kuten vähimmäis tulo, että tuettaisiin tätä uudistusta ja saataisiin kaikki mahdollisimman tuki niin, että käytettäisiin myös sosiaalirahastosta osaan niin, että voitaisiin rahoittaa tämä vähimmäistulojärjestelmä. Koulutuspuoli on aivan keskeistä, mutta ei ole tärkeää ainoastaan saada koulutus vastaamaan työmarkkinoiden vaatimuksia, vaan olisi saatava suojajärjestelmän niitä varten, jotka on koulutettuja ja jotka ovat kouluttajina ainoastaan harmonisoimalla – kysyntää ja tarjontaa ja huomioiden koko koulutusjärjestelmä tässä kokonaisuudessa. Vain näin voidaan tehdä järkeviä koulutusmarkkinoiden uudistuksia. Kiitoksia. Pour ENF, Monsieur Martin. Kiitoksia ENF Martin. Oui. Merci, Président. Merci, Monsieur Katainen, Monsieur le Vice. Kiitoksia, hyvä herra Katainen, varapuheenjohtaja. Kiitoksia, että tulitte tapaamaan tänne Euroopan kansojen edustajia. Saimme täällä kuulla tämän, tämän tavanomaisen luettelon näistä mukavista toivomuksista vuoteen 2020. Hyvä herra Kattainen, minulla oli sellainen vaikutelma, että kuuntelin tässä kampanjaa käyvää ehdokasta. Vaikuttaa siltä, että olette ehdokkaana komission puheenjohtajaksi ensi vuonna. Mitä enemmän ihmiset epäonnistuvat, sitä enemmän komissio heidät ottaa töihin. Muistutan teitä Barrososta. Hän upotti Portugaliin ja hyväksyi pankkien pelastuksen. On aivan loogista, että tämä herra sitten päätyi Goldman Sachsin. En tiedä sitten Juncker, joka oli veroparitisin pääministeri Luxemburgissa. Hänestä tuli komission puheenjohtaja, paikka jota tekin havittelette – Komissio täällä puhuu meille nyt verotuksellista solidaarisuudesta. Belgian poliisijohtaja osoitti no, kykenemättömyytensä Pariisin ja Brysselin iskuissa. Hänet siis nimitettiin Europolin johtajaksi. Teidän toimissanne Suomen pääministerinä Nokia, joka oli ainoa eurooppalainen merkittävä puhelinyhtiö jo, ostettiin ja sitten se suljettiin 25 000 irtisanottua ja satoja, satoja työpaikkoja menetettiin myös Ranskassa entisessä Alcatel-yhtiössä. Aivan loogista on siis, että teille, herra Katainen, on annettu nyt Brysselissä työllisyyden, kasvun ja investoinnin ja kilpailukyvyn salkut. Teidän puolueenne, joka on vallassa Suomessa, on sulkenut näitä kampanjasairaaloita. Sosiaaliturvajärjestelmän yksityistäminen on ohjelmassanne. Tässä on siis Suomen tulevaisuus. Hyvä herra Katainen, hyvä ehdokas. Teillä on siis kaikki mahdollisuudet tulla nimitetyksi ensi vuonna tähän tehtävään, paitsi onhan tässä tietenkin toukokuun vaalit vielä 2019 ja kansat, joita me täällä edustamme, pääsevät sanomaan sanansa ja arvioimaan tätä politiikkaa, joka on vain tuhonnut ja murskannut suvereeneja kansoja, eh, jotka muodostavat Euroopan unionin. Kiitoksia. Je quand même à dire ici que l'enjeu de la discussion est une discussion politique sur... Niin, tässä kuitenkin tarkoituksena on puhua näistä asioista, jotka täällä osettiin esille eikä joistakin muista. C'est moi qui la parole je suis donné. Niin, minulla on nyt puheenvuoro. vous, monsieur le Ja annan puheenvuoron nyt varapuheenjohtajalle. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ensinnäkin edustaja Beckerin pointit tai kysymykset. Miten voidaan varmistaa, että kun ajatellaan uudistuksia, miten voidaan kasvattaa sopeutuvuutta, parantaa ihmisten koulutustasoa, miten jäsenvaltiot tähän toimeen ovat ryhtymässä. Kuten totesin, tänä vuonna osana eurooppalaisen ohjausjakson prosessia me kiinnitimme enemmän huomiota koulutukseen. Tämä on ollut yksi henkilökohtaisista tehtävistäni ja tavoitteistani. Uskon, että eivät ainoastaan ne taidot, vaan ihan tuo peruskoulutus on perustavanlaatuinen asia, yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Se on tärkeää myöskin, kun ajatellaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Jos nyt tarkastelee ainoastaan OECDn PISA-tutkimusta, niin nähdään suuria eroja jäsenvaltioiden välillä liittyen tai peruskoulutuksen osalta. Tätä ei voida hyväksyä. Minun teoriaani on se, että monissa jäsenvaltioissa me Koulutus ei ole ollut poliittinen prioriteetti moneen vuoteen. Moottoritiet ovat olleet kiinnostavampia investoinneille kuin inhimillinen pääoma. Ja tämä on ollut mahdollista, sillä elämä on ollut melko yksinkertaista. No nyt siitä tulee entistä monimutkaisempaa. Monet meistä haluavat avoimempaa yhteiskuntaa ja maailmaa ilman rajoja. Uudet teknologiat myöskin tekevät elämästämme samanaikaisesti helpompaa, mutta toisaalta myöskin epävarmempaa. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota inhimilliseen pääomaan liittyviin asioihin kuin aikaisemmin, kun ajatellaan nyt näitä muutoksia, joita edessämme on yhteiskunnissa. Tästä syystä maakohtaiset suositukset ovat yksi tärkeä asia. No sitten toinen on se, että meillä on uusi rakenne muutoksiin liittyvä palvelu. Se toimii melko hyvin ja nyt tarkoituksena on helpottaa sen toimintaa vielä enemmän seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen osalta me haluamme vahvistaa rakenneuudistustukipalvelua tällaisena normaalina palveluna jäsenvaltioille ja muuttaa rakenneuudistusten mainetta, koska ne on nähty melko kielteisinä ihan sattuneesta syystä. Me haluamme muuttaa niiden mainetta siten, koska maailma meidän ympärillämme muuttuu. Meidän täytyy uudistaa yhteiskuntaamme, meidän täytyy vahvistaa hyvinvointivaltioidemme rakennetta ja niin poispäin. Tästä syystä komission tuki jäsenvaltioille on tärkeämpää kuin aikaisemmin. Meillä on jo pilottihanke käynnissä tämän asian tiimoilta ja se tuntuu toimivan melko hyvin. Tämä on siis yksi tapa katsoa asiaa. No sitten osaamisesta ja koulutuksesta. Meillä on palvelu, joka on jäsenvaltioille maksuton ja täysin vapaaehtoinen. Jos jotkin jäsenvaltiot haluavat uudistaa koulutusjärjestelmän komissio yhdessä OECDn kanssa voi muodostaa tiimin, työryhmän kyseessä jäsenvaltioissa arvioida millaisia heikkouksia ja vahvuuksia olemassa olevassa järjestelmässä on ja antaa neuvoa siitä, miten uudistukset voitaisiin tehdä. Tätä ei ole paljonkaan käytetty, mutta tämä on ollut käytössä jo kahden vuoden ajan. Jos pidätte tätä ajatusta hyvänä, niin tätä viestiä voi viedä edempään. Koulutusjärjestelmien uudistuksissa voidaan nähdä tuloksia jo melko lyhyessä aikavälissä. Esimerkiksi Portugali ja Viro ovat maita, jotka uudistivat koulutusjärjestelmiään ja nyt jo voidaan nähdä, mitä hyötyjä tämä on tuonut vasta 4-5 vuotta uudistuksen jälkeen, joten kyllä tämä kannattaa tehdä. No miten komissio helpottaa aikuisten kouluttamista? Tämä oppimisagenda on tuonut konkreettisia esimerkkejä. Digitaalitaito ja töiden yhdistäminen on yksi asia. Me usko, että ainoastaan julkisviranomaiset, vaan myöskin yksityissektori voi tarjota hyviä käytänteitä. Esimerkiksi yksi, minkä mainitsin täällä Belgiassa. Joten täällä on paljon koodauskoulutusta tarjolla Belgiassa lapsille ja Irlannissa tämä kohdennettiin työttömiin ja se toi hyviä tuloksia Irlannissa. Tämä on toinen esimerkki. Ja lopuksi sitten vielä investoinneista tällä sektorilla. Euroopan rakenne rahaston kautta lopuksi vielä edustaja Beckerin suuntaan. Olen käynyt keskusteluja joidenkin koulutusministerien kanssa jäsenvaltioissa. Olen ehdottanut heille, että heidän tulisi pohtia käyttämänsä Erasmus Plus-ohjelmaa, varsinkin opettajien kohdalla ja niiden kohdalla, jotka opiskelevat opettajiksi. Esimerkiksi jos jokin maa päättää, että 10 tai 20 prosenttia niistä, jotka opiskelevat opettajiksi, käyttäisivät Erasmusta, tai jokin määrä olemassa olevia opettajia käyttäisi Erasmus Plussaa, niin ajatelkaapa, millain, millainen sosiaalisen pääoman kasvu tässä piilee. Ei aina pidä ottaa oppia muista maista, mutta kun nyt yhteiskunnistamme on tullut kansainvälisempiä, on äärimmäisen tärkeää, että opettajamme seuraavat kehitystä. Tästä syystä Erasmus Plus, varsinkin seuraavan MMF-jakson aikana, niin opettajien ja opettajaksi opiskelijoiden pitäisi tätä nimenomaan käyttää. No sitten epätasa-arvo, köyhyys. No sosiaalipoliittisissa toimenpiteissä – jäsenvaltiot tekevät paljon, mutta EUkin voi tehdä kyllä paljon, esimerkiksi kohdentamalla investoinnit sosiaaliseen infrastruktuuriin. Ja tässä mielessä me haluamme korvata Esirin Invest EU-rahaston kautta. Eli meillä on neljä tällaista investointiikkunaa, No ESIR oli tällainen kysyntävetoinen rahasto. Invest EU on enemmän poliittinen. Totta kai se on kysyntävetoinen siinä mielessä, että jonkun täytyy olla kiinnostunut investoimaan sosiaaliseen puoleen, mutta me haluamme keskittyä että käytettäisiin näitä, tätä poliittista kodeksia enemmän kuin esirin kohdalla ellei parlamentti nyt sitten muuta ehdotustamme, niin tarkoituksemme on saada rahoitusosuuksia kasvamaan. Tämä ei ole paljon kahdesta neljään miljardiin, mutta sen vaikutus paikan päällä on kyllä hyvin merkittävä 26 miljardista 50 miljardiin, kun ajatellaan uudelleen investointeja sosiaalipuoleen. No sitten oppisopimus Mielestäni tämä on erittäin hyvä. Sitä pitäisi käyttää jäsenvaltioissa enemmän, koska se on yksi dyna- dynaamisimmista tavoista järjestää ammatillista koulutusta nopeasti muuttuvassa maailmassa. Myöskin yrittäjä, yrittäjyystaidot, yrittäjät nyt joissakin maissa tai joissakin yhteiskunnan osissa nähdään ikään kuin toiseksi parhaana vaihtoehtona. Jos ei mitään muuta voi tehdä, niin mahdollisesti sitten voi ryhtyä yrittäjäksi. Mutta kun nyt katsotaan nuoria, joiden siinä suhteessa, että mihin he pyrkivät, he haluavat tehdä sellaista työtä, millä on merkitystä. Ja joskus yrittäjäksi ryhtyminen on tapa tehdä jotakin merkityksellistä. Yrittäjyys ei ole sellaisenaan tärkeää, vaan se on tapa äh, tehdä jotakin niin kuin itse haluaa. Yrittäjyyden pitäisi tästä syystä olla mukana mukana toimissamme enemmän kuin mitä se nyt on. No, digitaalitaidot ja nämä koalitiot on yksi tapa tuoda yksityinen sektori ja julkisviranomaiset ja työmarkkinaosapuolet mukaan tähän kumppanuuteen. Näin. Ihmiset saavat mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan. Tämä on tärkeää, koska nyt tässä tarvittavat taidot muuttuvat. Emme voi odottaa, että julkinen koulutus voi ottaa kaikki nämä haasteet harteilleen. Tästä syystä onkin tärkeää ottaa yksityinen sektori ja joskus myöskin muut sidosryhmät mukaan tähän työhön. No sitten maaseutualueet. Minä näen maaseutualueiden tulevaisuuden ei hiukan valoisampana nyt kuin aikaisemmin, sillä kaikki nämä rakennemuutokset, joita edessämme on, tulevat kasvattamaan saavutettavuutta, eli kilometrit tai mailit kaupungin ja maaseutualueen välillä ei ole niin merkittävä kuin aikaisemmin. Tämä on yksi asia. Mutta jotta voidaan varmistaa, että saavutettavuus paranee, täytyy varmistaa, että kaikki maaseutualueet ovat investointien kohde. Ihmisillä täytyy olla samanlaiset mahdollisuudet, kun näillä on ensinnäkin digitaalista yhteenliitettävyyttä. No sitten työn jakaminen, koska työn luonne muuttuu. Olen varma, että työ, työtä jaetaan jatkossa uudella tavalla. Täytyy kuitenkin varmistaa, että työehdot olot ovat oikeudenmukaiset. En usko, että ole järkevää, että julkisviranomaiset tulevat jakamaan olemassa olevia töitä, jotta voitaisiin äh, jakaa näitä pieniä töitä sellaisille, joilla työtä ei ole. Meidän täytyy katsoa esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmiämme kriittisesti siinä mielessä, että sallivatko ne sen, että että yhdistettäisiin osa aika työtä aikaisemmin kuin tällä hetkellä on. Sosiaaliturvajärjestelmämme on luotu sellaisena aikana, milloin kaikilla oli työpaikka. Työ käynnistyi 8-9 aamulla ja sitten töistä päästiin neljältä, viideltä iltapäivällä. Sosiaaliturvajärjestelmä oli melko helppo luoda tämänkaltaisessa maailmassa. Mutta nyt asiat ovat muuttuneet ja meidän täytyy nyt sitten katsoa näitä uusia mahdollisuuksia, miten sosiaaliturvajärjestelmät voidaan muuttuviin olosuhteisiin sopeuttaa. Joskus tarvitaan lainsäädäntöä, joskus työmarkkinaosapuolet ovat ne, jotka neuvottelevat näistä ratkaisuista. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. No tämä nyt ei liittynyt sinällään tämän päivän aiheeseen, mutta kirjasin sen ylös. Sen mitä puhuja halusi minulle sanoa. Kiitos. Kiitoksia. Kaksi puheenvuoropyyntöä. Ehkäpä minäkin näistä haasteista jotakin voisin sanoa. On totta, että koulutus, ammattikoulutus ovat todella keskeisiä haasteita – No, toki voidaan korjata sitä, mikä ei ole hyvän toiminut, ja panna siihen resursseja, mutta kun katson tutkimuksia eri maistamme, ja kun katson näitä eri tasoja, ja, ja nuoria, jotka päättävät koulutus tai se ilman mitään pätevyyttä, ilman todistusta, koska he ovat jättäneet jotain kesken tai heidät on suljettu pois, niin Nämä ovat tilanteet, joihin todella olisi panostettava enemmän, niin että vältettäisiin se, että nämä koulutuspolut olisivat katastrofaalisia mm, loppuvaiheessa. Sitten Sofia Libero. Eh, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ja arvoisa komission jäsen, tervetuloa on mielenkiintoista nähdä, mitä suunnitelmia on investointien varalle tarjolla, mitä aiotaan tehdä. Täällä viittaus Erasmus Plussaan ja kouluttajien kouluttaminen. Haasteet ovat toki suuret, robotiikka, digitalisoituminen ja niin poispäin, mutta ne ovat asioita, ne ovat vain faktoja ja nyt tarvitaan vain parhaat opettajat kouluihin. Mutta se edellyttää myöskin sellaista politiikkaa, joka rohkaisee tämän, tähän työhön kouluttautumaan. Mutta jos katsotaan opettajien palkkausta tai mahdollisuuksia ylipäätään, niin ovat aika lailla onnettomat. Mitä takeita voimme antaa opettajalle, jotta he myöskin jatkossa haluavat opettaa ja että voimme varmistaa, että parhaat opettajat ovat käytettävissämme. Jos katsotaan monivuotisia rahoituskehyksiä, niin kyllähän sosiaalirahastoleikkaukset ovat selvät. Ja kun katson näitä summia ja miten varoja on tarkoitus siirtää, niin tässähän sosiaalirahastoa on leikattu, varoja on siirretty muualle, mutta tehtävien määrä ei ole vähentynyt. Olen samaa mieltä teidän kanssanne, arvoisa komission jäsen. Kyllähän me tarvitsemme myöskin maaseutua varten toimivaa politiikkaa. Epäsuotuisammassa asemassa olevia alueita täytyy auttaa, mutta sehän ei onnistu, jos kohesion rahastovaroja leikataan 45 prosentilla. Brexit on aivan tuossa oven takana. Sitten puolustuspolitiikka, tietenkin on leikkauksia tehtävä, mutta asymmetriaan ei eu ole varaa. Meidän täytyy vaalia kohesiota. On olemassa jäsenvaltioita, jotka menettävät tässä pelissä, toiset taas voittavat. Portugalin osalta mm, indikaattorit ovat parantuneet roimasti ja vuonna 2013 yritimme selviytyä ikään kuin konkurssista. Olimme konkurssin partaalla, mutta me teimme hartiavoimin töitä, me kaikki portugalilaiset. Mutta eipä näytä Euroopan komissio tätä arvostavan. Ehkäpä tähän voisitte kiinnittää huomionne. Ja mitä tulee sitten investointipolitiikkaan sosiaalipuolella, kyllähän me tarvitsemme rahastoja – varoja, jotta epäsuotuisemmassa asemassa olevat alueet voivat selviytyä. Näin voimme taistella asymmetriaa vastaan, koska muuten tämä kuilu kasvaa kasvamistaan. Kiitoksia. Sitten edustaja Pirin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Kattainen, kun vastasitte asiaan, jonka etin kysy- esille tämä, tämä, nämä sosiaaliset investoinnit nimittäin. Aivan oikein totesit, että sosiaali politiikka on jäsenvaltioiden vastuulla. Euroopan unionilla on varmastikin rooli, kun se kohdentaa toimia ja kannustaa ja tukee rahoituksellisesti merkittäviä sosiaalisia tavoitteita, mutta kun puhutaan kansallisesta vastuusta, niin on mainittu, että aikaisemmin koulutus, terveysjärjestelmät ja muut sosiaaliset alat eriten kärsivät leikkaustoimista mutta Ja kuten sanoit, niin jotenkin äh, oli jotenkin äh, näky, näyttävämpää rakentaa maanteita ja niin edelleen. Kun nyt katsotaan äh, tätä Euroopan ohjauskautta 2019, tämähän lisäsi jännitteitä. Tässä oli jotka kohdistavat sosiaalipilarin. Etkö ole sitä mieltä, etkö ole sitä mieltä, että tämä alue kolme sosiaalista tulostaulussa, esimerkiksi tämä liikkuvuus ja yhdenvertaisuus. Eikö tässä pitäisi olla enemmän indikaattoreita? Niin kuin tätä Gini, Gini-kerroin, on huomioitava, että on merkittäviä haasteita jokaisessa maassa ja jokainen maa, joka näitä budjetteja suunnittelee, on, on pidettävä mielessä, että on, on erityisesti pureuduttava näihin epä yhdenvertaisuuksiin monissa maissa, kuten Bulgariassa, tämä, tämä indeksi vain kasvaa ja se on jo nyt yksi suurimmista EU:ssa. Bulgaria on myös yksi niistä maista, joiden pitäisi saavuttaa voimakkaammin muita, muiden tasoa. Sitten sosiaalisiin investointeihin vielä EUn tasolla mainitsit nämä eri muutokset ja 2 plus 4 miljoonaa että siitä päästäisiin 50 miljoonaan. Varmaankin olette tietoisia siinä, että täällä on nyt 100 miljardin, 150 miljardin aukko investoinneissa sosiaalipolitiikassa joka vuosi. On tehty laskelmia 1,5 biljoonaa tuohon pari vuosikymmenen päähän. Se, mitä nyt on ohjelmoitu, niin se on ikään kuin puolessa välissä tätä aukkoa. Havaitsemme, että jos haluatte hypätä kuilun yli, ja sitten kuitenkin budjetoida väliin, niin pudotaan kuiluun. Ei tämä puolenvälin ratkaisu ole mikään ratkaisu. Sitten mainitsitte tämän esir kokemuksen aikaisemmassa puheenvuorossa puhuin tästä valtavasta maantieteellisestä epätasapainosta – investoinneissa. Tiedän kyllä nämä selitykset. Yksi liittyy BKT, jossa ei tällaista aukkoa ole. Sitten on nämä maiden koot, riippumatta selityksestä, niin tulos on aina sama. Epätasa-arvoa on olemassa, erityisesti maaseutualueilla. McIntyre tästä puhuit jo aikaisemmin, ja uskonkin, että jos komissio todella haluaa saavuttaa käännekohdan, tarvitaan perusteellisia ponnisteluja, on palattava kohesiopolitiikkaan ja sosiaalikohesioon on panostettava. Ja viimeiseksi vielä haluaisin puhua siitä, minkä mainitsitte, rakenneuudistusten tukiohjelma. Kuten kaikki tiedämme, rakenneuudistukset perinteisesti, kun ne mainitaan, ne liitetään siihen, että että poistetaan esteitä kilpailulta, joustavammat, joustavammat työmarkkinat ja niin edelleen on silloin pyrkimyksessä, pyrkimyksenä. Tässä valiokunnassa on hyväksytty lausunto kuun alussa ja se liittyy juuri, juuri rakenneuudistusten tukiohjelmaan. Tässä hyvin vahvasti totesimme, että näissä pitäisi olla mukana myös koulutus, terveys ja asuntopolitiikka, kaikki nämä sosiaaliset alueet – olen oikein tyytyväinen tästä mm, ruminkielestänne, kun tuette sitä, mitä sanon, mutta haluaisin vedota teihin niin, että vahvasti puoltaisitte tämän tyyppistä ymmärrystä rakenteellisista uudistuksista, koska kuten sanotte, se on juuri avainasemassa niin, että saadaan jäsenvaltiossa tällainen käännös tehtyä. Sofiassa pidettiin konferenssi tämän vuoden helmikuussa ja siellä Euroopan unionin toimielimet olivat vahvasti läsnä ja siellä puhuttiin erityisesti siitä, että on investoitava ihmisiin. Se on tie eteenpäin. Panostetaan siihen. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Saatte vielä viimeisen sanan. Voitte vastata näihin kysymyksiin. Madam Ribero Edustaja Ribero totesi puheenvuorossaan, että meidän pitäisi keskittyä myöskin opettajien palkkaukseen ikään kuin porkkanana näin voidaan vaikuttaa siihen, ketkä hakevat työpaikkoja. Ovatko ne, ne kaikista pätevimmät, sitoutuneimmat henkilöt vaiko jotkut muut? Haluaisin linkittää tämän siihen, mitä edustaja Pirinski totesi puheenvuorossaan koskien rakenneuudistuksia sosiaalialalla myöskin koulutussektorilla. Yksi esimerkki kotimaastani. Myönnettäköön, että olin aika yllättynyt lukeessani tilastoja, joiden mukaan Suomi käyttää vähemmän kuin OECD-maat keskimäärin koulutuksen. Silti tulokset ovat hyvät. Eli raha ei ole kaikki kaikessa, joka voisi selittää asiat en tarkoita tällä sitä, etteikö koulut, opettajille pitäisi maksaa kunnon palkkaa. Suomessa opettajien palkka ei ole mitenkään mairitteleva, mutta koulutusjärjestelmästä löytyy jotain, joka houkuttelee ihmisiä ja opettajia myöskin arvostetaan. Ja suhteet opettajien ja vanhempien välillä ovat erittäin tärkeässä asemassa. Yksi anekdootti, kun olin maassani oikeastaan pääministeri aikana, niin tyttäreni kävi koulua, kuusi-vuotias hän oli silloin, ja ensimmäisinä koulupäivinään minä pidin budjettiin liittyvän lehdistötilaisuuden joskus elokuussa. Yleensä silloin budjettiesitykset esitellään. Ja näin kännykän näytöltä, että opettaja soittaa. Ja sanoin varapääministerille, että kerropa sinä mitä, nämä meidän terveiset ja minä lähden ottamaan tämän puhelun vastaan. Luulin, että oli tapahtunut jotain vakavakin, mutta hän halusi puhua vain ihan päivittäisistä koulujutuista. Eli Tämä linkki opettajien ja vanhempien välillä on vahva. Tärkeänä pidän sitä, että meidän täytyy keskittyä koulutusjärjestelmän rakenteellisiin uudistuksiin. Kyse ei ole vain ainoastaan rahasta. Voidaan jopa sanoa, että olemassa olevia resursseja tulisi käyttää paremmin, jotta koulutuksesta, opettajan ammatista tulisi vielä houkuttelevampi ja kunnioitetumpi. Eli tämän tyyppiseen sosiaaliseen alaan rakenneuudistuksiin meidän täytyy tähdätä. Portugalin oiva esimerkki. Tulokset paranevat paranemistaan ainakin OECDn tilastojen mukaan. Kiitos uudistusten. Toden totta, me ehdotamme kohesiorahaston leikkaamista, mutta tiedätte syyt siihen. Mutta oli miten oli, sosiaalirahasto on aika vahva volyymiltaan, noin 100 miljardia, ja vaikutus investointipolitiikkaan tulee kasvamaan nykyisestään ainakin 50 prosentilla. Jotkut jäsenvaltiot menettävät, koska taloudellinen tilanne paranee, mikä on hyvä asia, mutta tietenkin kohesiopolitiikan volyymin kokonaiskatto on laskenut. Mutta nyt tietenkin täytyy neuvotella neuvoston kanssa näistä asioista. Ja mitä tulee investointivajeeseen, 100 miljardia suhteessa 50 miljardin, me rohkaisimme jäsenvaltioita tekemään omat läksynsä, eli kaikki rahat eivät tulisi EUn budjetista näin suoraoikeisesti ilmaistuna. Sitten ESIR ja maantieteellinen epätasapaino. Realistisin tapa lähestyä tätä asiaa on suhteuttaa tämä kaikki BKT. Silloin nähdään, kuinka paljon esirahoja on voitu käyttää jäsenvaltiotasolla. Esir per BKT suhteessa Kreikka, Viro, Bulgaaria, Pul- Portugali, Espanja ja kuudentena Suomi. Ne ovat tehokkaiden käyttäneet näitä esirahoja. Viisi ensimmäistä paikkaa aivan loistavat tilanne, mutta tämä on kyllä sellainen asia, jota harva tietää. Kysyntä on esirin takana, mutta se on juuri puuttunut markkinoiden epäonnistumiseen. Sitä me halusimme. Ja me halusimme elvyttää PK-yrityksiä, saada niitä lisää, mutta investoida myöskin erilaisiin hankkeisiin. Eli yksityiskohtaisempia tietoja esiriin liittyen löytyy komission nettisivuilta. Aika ällistyttäviä tuloksia on saatu aikaiseksi. Ja paljon kiitoksia tästä hienosta keskustelusta. No, me kiitämme teitä, että lähditte tähän harjoitukseen mukaan, niin kuin alustuksessa sanoin. Tämä on todella sellainen harjoitus, joka on meille hyvin tärkeä näemme varmasti pian ja voimme jatkaa tätä pysyvää vuoropuhelua parlamentin ja komission välillä. Kiitoksia. Nyt pääsemmekin viimeiseen kohtaan esityslistallamme tänä aamuna. Tämä on hieman erikoinen kohta, koska kyseessä ei ole mikään mietintö tai lausunto tai teksti, johon tehdään tarkistuksia, vaan viimeisessä kokouksessamme toimme esille asian, josta useat jäsenet puhuivat ja puhuimme tästä selkkauksesta, joka on täällä parlamentissa käynnissä. Kyseessä on työriita tulkkien kanssa. Viime viikolla Strasbourgissa koordinaattorit kokoontuivat ja käsittelivät tätä asiaa ja toivoimme, että voisimme käyttää hieman aikaa täällä valiokunnassamme niin, että voisimme keskustella asianomaisten kanssa, eli tulkkien edustajien kanssa. Halusimme käyttää puoli tuntia tähän aikaan. Jaamme sen kahtia. Ensin 15 minuuttia tulkkien edustajien alustuksille ja tämän jälkeen meillä on vielä 15 minuuttia aikaa käyttää puheenvuoroa täällä, erityisesti koordinaattoreiden puolesta. Haluaisin kiittää tulkkeja ensinnäkin teidän tekemästänne työstä. Tämä on aika keskeinen tehtävä tässä talossa, vaikka olemmekin keskellä työritää, mutta kiitän myös siitä, että olette tulleet tänne kertomaan meille, mistä tässä tilanteessa on kysymys ja mitä vaatimuksenne ovat. Henkilökohtaisesti en usko, että Euroopan parlamentin tai jäsenten tehtävänä on ottaa kantaa näiden äh, tämän työneuvottelun sisältöön yrityksessä, joka on nimeltään Euroopan parlamentti, mutta yrityshän tämä kuitenkin on. Mutta on toki tärkeää, kun, kun muistetaan nämä viimeisetkin puheenvuorot viimeisen kokouksessa, on tärkeää, että tässä talossa – jossa viedään eteenpäin työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua, että sitä myös täällä täysin noudatettaisiin. Nyt annan 15 minuutiksi puheenvuoron teille. Teitä on kolme henkilöä. Herra Roberto Aquino ja sitten rouvat Astrid Knoke ja Anna Vivasen Vajo pahoittelen, jos äh, äännän vähän huonosti nämä nimenne. Minulla ei valitettavasti ole näitä kielellisiä lahjoja, joten annan teille nyt tämä 15 minuuttia ja voitte jakaa sen keskenään. Kiitoksia. Grazie, signor Presidente, per questa possibilità. Kiitoksia puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta. Kiitän kaikkia työllisyysvaliokunnan jäseniä siitä, että olette ostaneet, ottaneet meidät vastaan näin ö, nopealla aikataululla. Aivan aluksi pahoittelen kollegoita, jos esitykseni on englanniksi, mutta olemme jo vuosia puhuneet tästä aiheesta englanniksi, eikä meillä ole hallinnollisissa kokouksissa tulkkausta. Main point. Ensinnäkin tärkein asia, jota haluaisin korostaa, on se, että tulkit ovat aivan erityinen osa työntekijöitä. Tämä on säännössä mukana. Tästä syystä meillä on aivan erityiset työ, ehdot. No miksi? Niin kuin on tunnustettu monissa lääketieteellisissä tutkimuksissa, meillä on erittäin korkeat stressitasot. Me joudumme keskittymään erittäin vahvasti, sillä me teemme eri asioita samanaikaisesti. Me kuuntelemme, me pyrimme ymmärtämään ja tulkkaamme simultaanisesti eri kieleen. Meillä ei ole minkään näköistä vaikutusvaltaa työn nopeuteen, vaan puhujat määräävät tämän. Meidän täytyy sopeutua mihin tahansa puheeseen, eikä meillä ole muuten kuin muilla ei ole toimistoja, joten me olemme ammattilaisia, jotka teemme työtä hyvin rajallisessa tilassa. Tässä on myöskin erityisiä haasteita, joita liittyy Euroopan parlamentissa tulkkaamiseen. Ensinnäkin, niin kuin tiedätte, teillä on hyvin lyhyet puheajat. Tämä johtaa hyvin nopeisiin luettuihin puheis, puheenvuoroihin, eli tässä keskimäärin käytetään näin ja näin paljon sanoja per minuutti ja tässä sitten Euroopan parlamentin versio, eli tämä on hyvin epätavallista. Me totta kai pyrimme vastaamaan tähän haasteeseen, mutta kun tämä yhdist, tähän yhdistetään muitakin haasteita, kuten esimerkiksi teknisten kokousten kuulemisten lukumäärän kasvaminen, johon meidän täytyy valmistautua, uudet työehdot – viime elokuulta eivät jättäisi meille riittävästi valmistautumisaikaa. Tästä syystä palvelun laatu vaarantuisi. Meillä on myöskin stressi lisääntynyt, koska nämä menevät suoraan verkkoon. Meillä on laajempi yleisö, eli kyse ei ole ainoastaan paikalla olevista ihmistä, eikä me pysty mitenkään vaikuttamaan työohjelmaamme. Ohjelma tehdään ohjelma yksikön kautta ja usein sinne tulee viime hetken muutoksia, joita meiltä vaaditaan hyvin paljon joustavuutta. No miksi me nyt protestoimme? Me olemme aivan erityinen kategoria. Me olemme olleet hyvin joustavia jo vuosikymmenten ajan. Nyt me sitten protestoimme eri syistä. Ensinnäkin täällä on la- lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Nämä työehdot saneltiin meille yksipuolisesti. Tässä rikottiin eri määräyksiä vastaan aikaisemmien työehtojen lauseketta vastaan tässä oltiin sovussa sitten henkilöstöasetusta vastaan. Siellä on määräys, jossa puhutaan siitä, että kuullaan, mitä kuullaan ja tätä kuulemista ei tapahtunut. Sitten täällä on myöskin erityinen kohta uudessa tekstissä, joka on direktiivin työaikojen vastainen. Tämä liittyy päivittäiseen lepoaikaan. Ja sitten tässä rikotaan myöskin freelance-kollegoiden sopimusta instituuden kanssa, koska tässä pitäisi kuitenkin, tässä pitäisi siis kunnioittaa tasavertaisuutta freelancereiden ja muiden välillä. Ja sitten sosiaalista vuoropuhelua ei ollut riittävästi. No tässä 28. toukokuuta annettiin lakkovaroitus, eikä mitään kokousta tämän jälkeen pidetty EPn hallinnon ja ammattiliittojen välillä niin, että olisi löydetty tälle kiistalle ratkaisu, niin sanottu keskittyminen, joka neuvottelut, jotka ovat nyt tällä hetkellä käynnissä pääsihteeristön ja meidän välillämme tämän oli tarkoitus päättyä jo 2017. Se ei ole kantanut yhtään hedelmää tähän mennessä. Tämä on kestänyt pitkään eikä mitään kourin tuntuvaa ole saatu aikaiseksi, mutta palataanpa nyt vielä hiukan ja katsotaan, että missä ongelmat olivat liittyen tähän sosiaalisen vuoropuheluun. EPEn hallinto päätti yksipuolisesti kaksi kertaa neuvottelut, kun neuvost- tulkit halusivat jatkaa neuvotteluja, jotta olisi saatu näitä kantoja lähentymään. Täällä vaatimukset ja tavoitteet muuttuivat jatkuvasti. Täällä lisättiin vaatimuksia vaatimuksiin, jotka oli jo muutettu. Ja sitten täällä ei saatu, saatu pääsyä kaikkiin tilastoihin, joita olisi voitu varmistaa, että esimerkiksi hallinnon vaatimukset olivat oikeutettuja oikeiden tarpeiden kautta. Ja totta kai tässä tilannetta on kuvattu hiukan nurinkurisesti, varsinkin kun ajatellaan Strasburgia. Siellä kerrottiin ainoastaan tarinan toinen puoli eikä tärkeää tietoa annettu, joten kokonaiskuva oli vääränlainen. Ja kuten näette, täällä on nyt paljon tällaisia julisteita. ja esimerkiksi Strasbourgissa sitten kollegat, jotka olisivat olleet valmiita lakkoilemaan, joutuivatkin tekemään töitä 60 prosenttia yhtenä päivänä, ja täällä on ollut erilaisia vaateita, syrjiviä vaateita. Monet kollegat, joita näitä täällä kopeissa ovat, heidät on haastettu töihin ja he tekevät työtä solidaarisuudesta. No sitten kun ajatellaan sisältöä, me protestoimme, kun ajatellaan työehtojen luonnetta, joita nyt tässä on esitetty. Me haluamme tarjota hyvin korkeatasoista palvelua ja samanaikaisesti haluamme myöskin pitää kiinni terveydestämme ja työn ja kotielämän tasapainosta. Nyt mainitse, että kun ajatellaan työtä, mitä me teemme kopissa päivittäin, tämä tuntimäärä on jo korkeampi kuin YKssa. Siellä on kuusi tuntia neljäs osa. Sitten täällä on myöskin paljon työtä, joka ei ole standardin mukaista, eli siis ollaan joko aikaisemmin tai myöhemmin töissä kuin muuten. Ja meidän täytyy olla myöskin käytettävissä pidemmän aikaa, 12 tuntia, tuo käytettävyys parlamentissa. Ja tämä ilman, että esimerkiksi tuota... Päivystys päivystysaikaa laskettaisiin mukaan tähän työskentelyaikaan. Joten tämä kaikki johtaa, tai johtuu suuresta väärinkäsityksestä ja siitä, että me teemme työtä ainoastaan silloin, kun me olemme kopissa. Se on työmme näkyvä osuus. Se on tuo jäävuoren huippu. Niin kuin minä sanoisin, että me tekevät työtä ainoastaan silloin, kun ovat kokouksissa. Jos kaikki työ, mitä te teette siis, että tapaatte ihmisiä, tutkitte asiakirjoja, että sitä ei laskettaisi. Tässä nyt sitten tuo jäävuoren pohja, eli kaksi kolmasosaa, se on tärkeää, jotta saamme todella korkeatasoista palvelua teille ja voimme varmistaa, että koko järjestelmä toimii. No, en nyt mene yksityiskohtiin, koska meillä ei ole paljon aikaa, mutta tässä on lukuisia syitä, jotka kertovat, että miksi EP-hallinnon tilastot eivät ole korrektit, koska tässä on paljon asioita jätetty huomiota. Ja seuraava kuva ehkä antaa kuvan teille. Tässä on kollegan tyypillinen ohjelma. Tässä oikealla puolella näette päivittäisen ohjelman, joten tämä kollega oli epäonninen, sillä hän on ollut kolmessa hyvin teknisessä valiokunnassa ja sitten trilogissa vielä samalla viikolla. Kollegan täytyy valmistautua näihin kaikkiin. Ainoa asia, mitä on laskettu siis, on aika kopissa, mutta valmistautumisaika, kiele, kielten oppiminen, se ei ole mukana tässä. Ja kollegan täytyy valmistautua 35-40 eri kohtaan asialistoilla. On sanottu, että tulkit eivät halua muuttua, että haluamme vain pitää tai tehdä työtä niin kuin olemme tähän asti tehneet. Mikään ei ole kauempana totuudesta kuin tämä, koska kuten voitte nähdä, vuodesta 2002 me olemme menettäneet 81 virkatulkkipaikkaa. Meillä on enää 269 ja kuitenkin teemme tuplasti enemmän kieliä, joten me teemme jo paljon enemmän vähemmällä. Lisää säästöt, jotka tataisiin näillä vastaehdotuksilla – tarjoavat enemmän joustavuutta, koska täällä on otettu sellaisia uutuksia mukaan, joihin me aivan alusta lähtien jo hyväksymme, että katettaisiin enemmän kokouksia esimerkiksi lounasaikaan eh, ilman, että pitäisi rekrytoida lisää tulkkeja ja sitten eh, kielten lisääminen. Me opiskelemme kieliä jatkuvasti. Meillä on nyt jo erittäin suuri keskivä. Monilla eh, kollegoilla on 6-7 kieltä ja kuitenkin opiskelat vielä, jotta voitaisiin kattavuutta kasvattaa ennestään. Ja kaikki tämä kestä, se kestää kauan ja vaatii sitoumusta, joten johtopäätöksenä me olemme tehneet paljon myönnytyksiä, että voisimme vastata Euroopan parlamentin tarpeisiin. Valitettavasti hallinto ei ole tullut yhtä paljon vastaan. He eivät ole hyväksyneet mitään tärkeimmistä vaate- vaateistamme. He haluavat pitää kakun ja syödä se samanaikaisesti. He ovat vähentäneet virkatulkkien lukumäärää, he haluavat vähentää menoja freelance-kollegoiden osalta, mutta samanaikaisesti halutaan, että palvelu kattaa entisestään kasvavan määrän kokouksia, joten tässä nyt ei voida kaikkea saada ilman, että näitä ongelmia ratkaistaisiin. No mikä nyt sitten tässä on tie ulos? 2017 syyskuulta EPn hallinto on toimeenpannut niin sanottua pehmeää versiota, pragmaattisempaa, kevyempää versiota näistä uusista työehdoista. Ja tämä vastaa äh, suurelta osin tulkien näkemystä, joten kompromissi voitaisiin saada. Me voisimme kodifioida tämän lähestymistavan ja saada ratkaisun nopeasti aikaiseksi ihanne tapauksessa – haluaisimme saada ratkaisun ennen kesätaukoa, koska tämä on nyt ollut mukana liian pitkään. Me olemme aina olleet valmiita menemään hiukan pidemmälle. Me olemme esimerkiksi toukokuun täysistunnossa täällä osoittamaan, että olemme valmiita menemään pidemmälle kuin työehtosopimuksessa on, jos, äh, jos sitä vaaditaan olosuhteiden pakosta. Me olemme tyytyväisiä palkkaamme, se on sama kuin muillakin henkilökunnalla täällä – parlamentissa. Me haluamme vain hyvät ty- työskentelyolosuhteet. Me haluamme tarjota parasta mahdollista palvelua ja samanaikaisesti pitää kiinni myöskin omasta terveydestämme ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Kiitos. vous remercie pour euh, cette présentation qui était, je trouve, instructive, même si c'est vrai... Niin, tämä oli kyllä oikein opettavainen esitys. Valitettavasti meillä on vähän liian vähän aikaa, mutta on tärkeää, että voimme kuitenkin teitä kuulla. Nyt annan puheenvuoron kollegalle. Pyydän ihan parin minuutin puheenvuoron niin, että muutkin voivat käyttää puheenvuoron. Aloitan EPPstä. Ai anteeksi, pahoittelen. Ah, luulin, että että tulkien esitys oli jo päättynyt. No Pahoittelen puheenjohtaja. Haluaisin mielelläni esitellä myös freelance-tulkien näkökulman tähän keskusteluun. Pyydän aika pien lyhyttä puheenvuoroa. Uskon, että on hyvin tärkeää, että voisitte myös kuulla kollegoiden reaktiot. Oikein hyvää päivää, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät jäsenet tästä. Roberto jo kuvaili hyvin tilannetta, joka koskee työehtojamme, mutta haluaisin nyt tuoda myös freelance-tulkkien näkökulman. Kun puhutaan työehdoista Euroopan parlamentin tulkeille, usein ajatellaan virkamiestulkkeja. Heitä on 269, mutta on todettava, että Euroopan parlamentti joka vuosi rekrytoi noin 1500 freelance-tulkkia, jotka kattavat yli puolet tulkkaustunneista. Nämä työehdot, joista nyt puhumme, niitä sovelletaan näihin kaikkiin työntekijöihin, jotka ovat enimmä, enimmäkseen itsenäisiä ammatinharjoittajia. Freelance-tulkit ovat todella itsenäisiä ammatinharjoittajia. Meillä on hyvin korkea pätevyys. Olemme päässeet läpi erittäin vaativista kokeista, testeistä ja käytämme kaikki EU-viralliset kielet ja joitakin muitakin kieliä. Olemme hyvin joustavia Euroopan parlamentin kalenterin suhteen. Meitä edustaa kansainvälinen konferenssitulkkien järjestö AIIC, joka on suurin ja vanhin ammattijärjestömme. Vuodesta 1969 asti Euroopan unionilla on ollut yleissopimus AICn kanssa, jossa säädetään freelance-tulkkien erityisehdoista ja siellä perusperiaatteena yhdenvertainen kohtelu freelance- ja virkamiestulkkien välillä. Kuitenkin viime vuonna hyviksetyt säännöt rikkovat tätä periaatetta, kun esimerkiksi freelancereihin ei sovelleta mitään yötyökompensaatioita tai, tai mitään väsyttävien matkojen lepoikoja. Nämä ehdot eivät ole sopivia freelanssien rekrytointiin, koska siinä otetaan tai määritellään työaika ja kompensaatiot viikon aikakaudella. Kuitenkin freelancerit ovat työssä ehkä päivän tai kolme päivää eikä joka viikko. Siinä ei myöskään huomioida ammattimme erityisluonnetta eikä Euroopan unionissa tai kansainvälisesti sovellettuja sääntöjä. Euroopan toimielimet ovat dominoivassa määräävässä asemassa tulkkausmarkkinoilla, koska rekrytointimäärät ovat suuria. Viime vuoden ehtojen tärkein tavoite on vähentää kustannuksia ja voi olla, että niiden myötä monet freelance-tulkit jäävät ilman riittävää työmäärää. Voi olla oikeutettua vähentää kustannuksia, mutta ei niin, että siitä laatu kärsisi ja, ja kokeuksiin valmistautuminen kärsisi Euroopan parlamentissa yhä useammin rekrytoidaan freelancer-tulkkeja alle 24 tunnin varoitusajalla, jopa samana päivänä, jopa kokoukseen, joka on jo alkanut. Tämä aiheuttaa valtavaa painetta sekä eh, tulkkauksen laatuun, kun valmistautuminen on mahdotonta. Se myös eh, tekee tulkeista yhä epävarmimpia työ, työmarkkinoilla. Se, mitä täällä tapahtuu, sen vaikutukset menevät paljon tämän talon seinien ulkopuolelle. Euroopan toimielinten työehdot ovat monille freelancereille tukikohta, kun neuvotellaan sopimuksia yksittäisesti vapailla markkinoilla. Tilanne on usein hyvin tiukka tulkkaus on todella itsenäisten ammatinharjoittajien ammatti. Hyvät jäsenet, freelance-tulkit, jotka harjoittavat tätä ammattia kaikkialla Euroopassa, katsovat ja seuraavat tarkkaan, mitä täällä tänään tapahtuu. He katsovat meitä ja odottavat, että se, mitä täällä eh, eh, päätämme, ei johda kovaan iskuun myös heille. Kiitoksia. Merci, je vais d'abord donner la parole au... Kiitoksia, annan puheenvuoron ensin poliittiselle ryhmille EPPn edustaja mahdollisimman lyhyesti. Oui, merci, euh, Claude. Euh, <clears throat> ich möchte hier nicht äh, auf die En halua puuttua tähän tietotaidon tason, jota vaaditaan tulkeilta. Me tiedämme tämän kyllä edustajina oikein hyvin ja osaamme sitä kyllä arvostaakin, tätä teidän päivittäistä työtänne. Ja kyse ei ole myöskään tästä sisältöpuolesta. Tämä on hyvin erityislaatuinen kysymys ja se liittyy liittojen ja muiden asioihin, mutta jos halutaan asioita as- ajaa, niin silloin täytyy neuvotella ja keskustella. On valitettavaa, että tilanne on ajautunut tällaiseksi, varsinkin täällä. Me olemme yleensä aina osoittelemalla osoittelemassa sormella muita yrityksiä ja yrittäjiä, jotka eivät toimi määräysten mukaisesti – mutta talon sisällä sitten emme kykene itsekään keskusteluja käymään. Ja kuten tulkien edustaja totesi, niin ratkaisu on ihan tuossa oven takana odottamassa. Joten eiköhän ennen kesätaukoa järkevissä keskusteluissa ratkaisuja voidaan löytää. Tämä ei ole mikään tuotantolaitos, kyse on palveluista ja kuten olemme täällä useampaan otteeseen kuulleet ja nähneet, tuon tuosta eri kokouksissa tulkit ovat joustavia. Tätä tulisi arvostaa ja siksipä tällainen todellinen sosiaalinen vuoropuhelu pitää saada aikaiseksi, jotta ratkaisu löytyy ennen kesätaukoa. Kiitoksia. Merci, Monsieur Edouard Martin, pour... Euh, Kiitoksia. Sitten Edouard Martin, SND. Merci, Claude. Kiitoksia, Claudia. Kiitän tulkkeja näistä selvityksistä. Kyllähän me osittain nämä jo tiesimmekin, koska ainakin olen lukenut teidän eh, julistuksenne. Haluaisin tässä eh, tässä nyt kritisoidaan pääsihteeri Vellen toimintaa. Hän hallinnoi tätä Euroopan parlamenttia kuin yritystä, paitsi että missä tahansa yrityksessä. Hänen te- tehtävässään hän olisi tilanteessa, jossa, jossa yritys olisi jumissa lakon takia, mutta tulkit on täällä pakotettu töihin. Tämä tilanne on todella aivan vastakohta meidän arvoillemme. On aivan laitonta toimia näin. Kaikki lakko-oikeutta koskevat tekstit ovat aivan, mm, siinä aivan selviä. Kuinka me täällä voimme tällaisen hyväksyä? Nyt tämä on vähän niin kuin vesikauhuisia koiria katsot, katsottaisin, katsotaan vain kun he kuolevat ja, ja, ja, ja, ja emme tee muuta muuta kuin paikkaamme heidät freelancereille vähän niin kuin nenäliin, La crédibilité d'un on olennainen sanonut, että jäsenen uskottavuus riippuu siitä, että hän pystyy itse soveltamaan itsensä sitä, mitä hän vaatii muilta – en tiedä, mikä on tilanne Tajanilla ja muilla. Hyväksyisivätkö he nämä samat ehdot? On hyvä kritisoida tätä ja sitä on jatkettava, mutta se ei riitä enää. Olin aivan järkyttynyt, kun huomaisin, että heidät, huomasin, että heidät on pakotettu töihin ja lakosta huolimatta ei tällaista voida hyväksyä. Mielestäni tässä on harkittava merkittäviä toimia, kunnollisia, näkyviä, mahtavia toimia, jotka näkyvät myös ulkopuolelle. Meidän olisi tuomittavat tässä Euroopan toimielimet. Joulukuussa Göteborgissa kolme allekirjoitusta kolmelta puheenjohtajalta, Tusk, Juncker ja niin kaikki allekirjoittivat paperin ja heidän allekirjoituksensa muste ei ole edes kuivunut, kun he jo pyörittävät puheensa sosiaalista pilarista ja työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelusta. Tämä on tuomittava. Merci, je pense que je n'ai personne pour... Euh, Kiitoksia. Alde, ei taida olla ketään. Kari Guesta. Tack formen, first of Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset oikein paljon näistä esityksistä ja kiitokset eh, joka päivästä työstänne, sanon kaikille tulkeille. Me olemme riippuvaisia teidän työstänne ja useimmat meistä myöskin tunnustavat sen, että olosuhteet ovat vaikeat ja tästä syystä arvostammekin sitä, että kerrotte siitä meille. Olen hyvin huolissani ja ärsyyntynyt tästä asenteesta. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että totta kai on äh, olemassa oikeus äh, viedä eteenpäin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua. Ja todellakin parlamentin johdon täytyy nyt viimeistään palata neuvottelupöytään niin, että te voitte myöskin mennä työ- tai kesätauolle tietäen, millaiset olosuhteet ovat tämän jälkeen. Ei voida hyvä, hyväksyä sitä, mitä hallinto on tehnyt. Ja meidän täytyy myöskin painostaa niin, että saamme aktiivisesti vaikutettua tähän myöskin parlamentin johdon puolelta. Mutta ei taida olla vihreistä eikä EFDDstä, joten Dominik Marta ENF. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on aika yksinkertaista. Euroopan unioni, ultraliberaali sellainen, nyt tässä ilmaisee itseään. Se pyrkii kaikin keinoin tekemään kaikki ihmiset hyvin e, e, epävarmoista töistä riippuvaiseksi. Me nyt halutaan lisätä freelancereiden määrää. Kuten ymmärsin, nämä ihmiset tekevät työtä ilman mitään todellista suojaa. Samanaikaisesti virkamiehiä, pysyviä työntekijöitä, heidän olojaan tiukennetaan ja olosuhteista tehdään vaikeampia ja melkein ajetaan irtisanoutumiseen, koska Velle haluaa tehdä säästöjä. Minun mielestäni tämä on häpeällistä tälle toimielimelle, jonka pitäisi näyttää esimerkkiä ja joka kaikissa puheissaan puhuu aivan päinvastaista kuin mitä se nyt tekee. Nyt ymmärrämme, mielestäni, että tämä ultraliberaali Euroopan unioni eh, toimii henkilökuntansa ja tulkkiensa kanssa juuri samalla strategialla kuin jäsenvaltioiden kansojensa kanssa aina eh, vain eh, pyritään tällaisen äärimmäisen ultraliberalisaatioon epävarmoja työsuhteita ja yksityistämistä ja niin edelleen. Tätä samaa täällä toteutetaan talon sisällä. Tämä on häpeällistä. Merci, j'ai fait tour des, des groupes politiques. Euh. No niin, tässä olivat poliittiset ryhmät. Sofia Rivera, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tulkkeja heidän tekemästään työstä. Laadukasta tulkkausta on aina tarjolla. Pari kysymystä, jos sallitte. Ensinnäkin seuraavaa. Sosiaalinen vuoropuhelu, nämä keskustelut, neuvottelut, kuulemiset. Se, mitä kollega Bach totesi, niin olen samaa mieltä hänen kanssaan. Tässä pitää saada jotain konkreettista aikaiseksi ja meidän valiokuntamme tehtävänä on saada rattaat pyörimään. Eli että hallinto kertoo meille ensin jotain, jotta me saamme todellista avoimuutta aikaiseksi. Ja miksi aikataulu on pettänyt jatkuvasti? Mitä hallinto aikoo tehdä ratkaistaakseen tämän ongelman? Ja tämä työhön velvoittaminen, kuten Strasbourgissa tapahtui, niin sitä ei voida suvaita. Tietenkin joku minimimiehitys pitää olla tarjolla, mutta me työllisyysvaliokunnassa meidän tulisi kääntyä parlamentin hallinnon puoleen ja vaatia selvityksiä menettelyistä ja siitä, mikä tämän kaiken taustalla on. Miksi näihin työhön määräämisiin on sorruttu. Tietenkin vähimmäispalvelun tarjonta täytyy taata, mutta kyse on Euroopan parlamentista. Tärkeä laitos sinänsä, mutta en missään nimessä voi hyväksyä tällaisia työhön määräämisiä ja haluaisin tiedä, että miksi näin on kuitenkin toimittu. Mielestäni meidän täytyy saada jotain valoa tähän pimeään. Kiitoksia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että tällaista tukea nyt on annettu tälle lakolle ja että työntekijöitä eli tulkkeja tuetaan. Tämä ää, ammatti on tärkeä, että sitä puolustetaan ja on myöskin tärkeää, että tälle ryhmälle tarjotaan turvaa täällä parlamentissa, mutta ei ainoastaan parlamentissa, vaan myöskin muissa toimielimissä. Tämä on ikään kuin peili. Tämä on Euroopan unionin kasvot, jos me tuhoamme kyseiset kasvot niin näillä toimilla, jotka meitä tai tulkee vastustavat. Se kyllä välittää hyvin kielteisen viestin. Turvallisuus, terveys työpaikalla, nämä ovat keskeisiä asioita, joita ei saa jättää huomiota. Haluaisin tässä viitata tutkimukseen, joka tehtiin. Ja tämän tutkimuksen mukaan tulkit työnsä aikana, tekemänsä työn aikana, eli kun he tulkkaavat, se on samankaltaista kuin mitä tapahtuu, siis tulkin äh, aivoissa tapahtuva toimi on sama, mitä tapahtuu aivohalvauksen aikana. Eli tässä on hyvin suuria impulseja, hermoimpulseja lähetetään kaikkiin suuntiin. Tämä on hyvin, hyvin vaikea tehtävä ja se täytyy ottaa huomioon. me, Euroopan unioni ja Euroopan unionin että meidän täytyy toimia esimerkkinä yhteiskunnalle. Meidän täytyy suojella työntekijöitämme sataprosenttisesti meidän täytyy puolustaa varsinkin niitä ammattikuntia ja henkilöitä, jotka tekevät äärimmäisen vaikeita te- töitä. Ja tätähän tulkit tekevät täällä Euroopan parlamentissa. Todellakin lääketieteellisiä tutkimuksia on, jotka selkeästi osoittavat, että henkilöille on todella suuria riskeitä, jotka joutuvat hankaliin tilanteisiin, niin kuin tulkit Kysymys, jonka haluaisin esittää, on se, mistä pääjohtaja saa omat neuvonsa, millaisia sääntöjä hän noudattaa. Jos nämä säännöt ovat Euroopan unionin periaatteiden vastaisia, niin mistä nämä sitten oikein tulevat? On meidän kaikkien täytyy olla todella tietoisia siitä, mitä tapahtuu näiden neuvottelujen aikana. Täytyy ymmärtää, mitkä ovat puolet ja ymmärtää, että ketä ohjaa ja kuka ja mistä ohjeet tulevat. Meidän täytyy kysyä itseltämme näitä asioita ja täytyy aktiivisesti olla mukana koko prosessissa. Kiitos. Madame Kouska. Kiitoksia sitten Rovan Panie przewodniczący, szanowni państwo. E, przede wszystkim... Puheenjohtaja, Aivan ensiksi haluaisin kiittää siitä, että tämä kokous on järjestetty. Olemme jo kuukausia saaneet viestejä tulkeilta, että he ovat tyytymättömiä eh, tähän tilanteeseen. Ja tämä valiokunta, vaikkei se olekaan osa keskustelua, mielestäni on hyvin tärkeää, että työllisyysvaliokunnan kaikki jäsenet ymmärtävät, mistä on kysymys ja mikä tilanne on. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että Euroopan parlamentti toimielimenä, joka pyrkii muuttamaan maailmaa, lähettää nyt veto ikään kuin tällaisen vetomuksen joka suuntaan ja vaatii näitä, näitä, mutta kuitenkin itse emme anna tässä näitä, emme näitä esimerkkejä. Meidän pitäisi olla esimerkkejä, esimerkillisiä näissä asioissa. Olen oikein tyytyväinen tästä kokouksesta ja olen erittäin vakuuttunut siitä, että tulkkien työ on äärimmäisen vaativaa ja vaikeaa ja työolosuhteet niiden on tulkeilla oltava sellaisia, että ne kunnioittavat tätä työn laatua – se, miten tulkit teidän ne pystyy tulkkaamaan, vaikuttaa siihen, kuinka voimme tehdä työtämme jäseninä. kun on Euroopan parlamentissa työskenteleviä tulkkeja, täällä on paljon yhdistäviä tekijöitä, eivät he ole ainoastaan tulkkeja. Onhan meillä myös jäsenet ja virkamiehet, joiden on tehtävä työtä vaikeina aikoina illalla ja yölläkin. Tämä vaikuttaa meihin kaikkiin. Jos täällä on jotenkin kysymysmerkkejä organisaatiossa, meidän, meidän olisi laajemmin käsiteltävä näitä ongelmia, ei ainoastaan tulkkien kannalta. Kääntäjillä on ehkä kolme viikkoa aikaa kääntää teksti. Jäseninä meillä on ehkä yksi päivä aikaa laatia kompromissi, joka sitten on käännettävä. Meillä ei välttämättä ole tarpeeksi aikaa jos puhutaan organisaatiosta, pitäisi puhua koko Euroopan parlamentin organisaatiossa laajassa mielessä. Työllisyysvaliokunnassa me usein sanomme, että työllisyysvaliokunta on se, joka edustaa sitä, mitä tapahtuu työmarkkinoilla. Tämä on hyvin tärkeä Valitettavasti minulla on hyvin vähän tietoja, joiden mukaan voisin arvioida vuoropuhelua hallinnon ja tulkien välillä. Tiedän, että ainakin näiden viime vuosien aikana on ollut kymmeniä kokouksia. Mik, miksei tätä sitten voida kutsua sosiaalista, sosiaaliseksi vuoropuheluksiin, niin on avoin kysymys, mutta ainakin näitä kokouksia on puhunut. Minulta puuttuu nyt on tämä toisen puolen näkemys. Haluaisin kuulla toisenkin osapuolen näkemyksen, koska aina sosiaalisessa vuoropuhelussa on kaksi puolta. Nyt kuulemme täällä vain yhden puolen. Se, mitä sanoitte, kuulostaa realistiselta ja asialliselta, mutta olisi parempi, jos tässä samassa kokouksessa olisimme voineet kuulla myös toisen osapuolen näkemykset niin, että olisimme voineet verrata näitä. Näin voisimme paljon paremmin ymmärtää, mistä tässä on kysymys. Kuten sanoin aikaisemmin, me emme ole osa tätä konfliktia eikä meidän kuulukaan olla osa tätä riitaa, koska ei se ole tämä valiokunta, joka rekrytoi tulkkeja. Me hyödynnämme ja käytämme näitä palveluja, mutta emme niitä järjestä. Toivon, että hyvin pian lähitulevaisuudessa saamme täydellisempiä tietoja niin, että voisimme arvioida tätä tilannetta mahdollisimman oikeudenmukaisesti, niin että siitä olisi tällä asialla hyötyä. Donc, Kiitoksia. Olen antanut nyt puheenvuorot virkaa tekevänä puheenjohtajana tässä valiokunnassa. En nyt voi tätä asiaa vetää vielä yhteen, koska sille on vielä aika epäkypsä, mutta toivon, että, että ensin saadaan aikaan todellista sosiaalista vuoropuhelua. Mutta nyt ainakin olette kuulleet sen, että me olemme solidaarisia kanssanne. Aivan sen sanan varsinaisessa merkityksessä. Quand je dis les deux sens du mot, il y a d'abord la solidarité de volonté. Ensinnäkin on tämä halun perustuva solidaarisuus, eli se, että kuulemme teidän vaatimuksemme, kuulemme sen, että tällainen kunnollinen, riittävä, asiallinen sosiaalinen vuoropuhelu on jäänyt nyt pois. Olemme solidaarisia myös ikään kuin materiaalisesti, lähes fyysisellä tasolla. Enkä tarkoita tätä mitenkään kielteisesti, mutta tulkkeina te olette osa meitä. Te toitte esille tämän täällä omat työehtonne, nehän liittyvät suoraan siihen tapaan, jolla me teemme työtä. Ilman teitä en, emme voi tehdä mitään. Te olette meidän äänen kannattajamme, vaikka en nyt täällä mikään teidän ammattiliittojen edustaja olekaan. Ei, ei voi olla, että vain kuulemme teitä teidän kuulemisenne on yksi asia. On aivan selvää, että meidän on kuultava myös parlamentin johtaja. Johtoa onhan meillä sieltä tullutkin joitakin asiakirjoja, mutta kyllähän minulle sopii, että koordinaattorin kokouksessa otettaisiin esille tämäkin asia, että kuultaisiin myös hallintoa. Toki työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu edellyttää, että molemmat osapuolet puhuvat, vaikka me emme olekaan niistä kumpikaan. Mutta ei riitä se, että tyydymme tähän. Jos teille sopii, ja tästä tulen vielä puhumaan koordinaattorille. Uskon, että työllisyysvaliokunnassa, vaikka tämä meitä pelkästään kuulla koskikaan, meidän olisi virallisesti vedottavaan puhemieheen ja pääsihteeriin parlamentissa ja myös poliittisiin ryhmiimme, koska he ovat tuolla puhemiehistössä – ei, meidän on vedottava heille, ei niin, että he tulisivat mukaan neuvotteluihin, ei tämä ole meidän roolimme, mutta haluaisimme virallisesti pahoitella tätä tilannetta, pahoittelemista, koska se estää meitä toimimasta kunnolla meidän jäsenen työssämme. Tämä on tilanne, joka estää demokratiaa toimimasta. Tämä on aika tärkeä asia. Haluaisin myös muistuttaa periaatteista, jotka vallitsevat täällä parlamentissa. Eduard viittasi niihin hetki sitten. Nämä juuri hiljattain kolme, kolme toimielimen puheenjohtajat allekirjoittivat koskien tuota pilaria melkein joka päivä ja melkein joka mietinnössä allekirjoitamme näitä samoja asioita. Ei varmaan yhtään asiaa ole tänäkään aamuna ollut, jossa ei olisi viitattu sosiaaliseen vuoropuheluun ja, ja neuvotteluihin. Olemme huolissamme ja, ja, ja, ja kritisoimme tällaista pakkomääräämistä lakon aikana. On muistettava oikeusperusta, joka tähän oikeuteen kuuluu. Te täällä viittasitte eurooppalaisiin sääntöihin. Voisin mainita myös perusyleissopimukset, ilon sopimukset, jossa on mukana lakko-oikeus ja Sofia Ribery muistaakseni muistutti siinä, siitä, että siellä on ehdot, jotka liittyvät näihin, näihin su- hätätyömahdollisuuksiin, pakkomääräämisiin. Ja tässähän todella puhutaan lähinnä sellaisista asioista, joilla suojellaan henkeä, kirurgiaa esimerkiksi tai turvallisuuteen, puolustukseen liittyvät elementit liittyvät tähän, mutta on selvää, että tällaisia elementtejä ei tähän taloon liity. Niin kuin kollega täällä muistutti, teillä on muistutettu myös, millaista päätöspolkua pitkin on tähän tilanteeseen päädytty. Ja on selvästi sanottava, että työllisyysvaliokuntana me haluamme, ja haluaisinpa sanoa, että vaadimme, että nyt vakavasti ottaen ähm, käydään tätä neuvottelua. Me emme ole täällä teidän vaatimuksianne puolustamassa se on teidän tehtävänne, teidän vastuunne, mutta on tärkeää, että tällainen menettely, työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ja neuvottelu voisi jatkua niin, että kunnioitetaan myös tätä toimielintä Euroopan parlamenttia. Näin Maritan, eli puheenjohtajan puolesta ehdotan, että vien tämän viestin koordinaattorille, niin että voisimme tässä toimia nopeasti. Sitten vielä viimeinen asia nyt. Jätän tämän puheenjohtajan hatun syrjään. Eduard viittasi seuraavan asian. Ehkä muitakin toimia voidaan ajatella. Nyt en puhu enää todella valiokunnan puheenjohtajana. Tehän tiedätte, että useat jäsenet täällä ovat ilmoittautuneet teitä tukemaan. Se on heidän vapautensa. Ja jos haluatte, voitte ottaa heihin yhteyttä. Ja edelleen ilman puheenjohtajan hattua on sanottava, että on myös muitakin asioita, joihin liittyy työmarkkina osapuolten välisen vuoropuhelun laatu on tämä tulkkien tilanne, mutta Viime viikolla Strasbourgissa käsiteltiin myös sopimussuhteisia henkilöitä. Jotkut heistä pannaan kadulle epäasiallisen menettelyn kautta. Ei, en ollenkaan kätke sitä, että olen aikaisemmin toiminut AY-liikkeen piirissä ja mielestäni missä tahansa yrityksessä on pystyttävä muuttumaan ja sopeutumaan tilanteisiin Joskus sitä seura- seuraukset ovat ikäviä. Se kuuluu yrityksen elämään, mutta kyllä nämä on tehtävä tietyissä puitteissa ja kunnioitteen eri osapuolia ja neuvotellen. Tämä on aivan keskeistä. No niin, ehdotan, että päätämme tämän tähän. Minäkin olen teidän käytettävissänne. En, emme tätä ongelmaa varmasti voi ratkaista, mutta joitakin öljytippoja ehkä tähän hammaspyöristöön voitaisiin saada aikaan niin, että ihan sovussa saataisiin asia ratkaistua. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti i deputati che sono intervenuti. Kiitän teitä, kiitän kaikkia puheenvuoron käyttäneitä aivan lyhyesti. Pyydän nyt kollegoilta vielä ymmärrystä. Kerrankin emme nyt alla ryhdy keskeyttämään kokousta aikataulun mukaisesti, kuten näette. Näistä vaatimuksista en nyt sano, että olen yhtä mieltä 99 prosenttisesti siitä, mitä on sanottu tästä sosiaalisesta vuoropuhelusta. Sanotaan, että miten niin ei ole vuoropuhelua, kun on näin ja näin paljon kokouksia ollut. Meidän asian ajajammekin toteavat, että todellinen sosiaalinen vuoropuhelu on sellaista, jossa molemmilla osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa tuloksiin, eli tähän työehtotekstiin. Kyllä kokouksia on ollut paljon, se on totta. Mutta tulkeilla ei ole ollut mahdollisuutta tulla kuulluksi missään, minkään heidän vaatimuksensa osalta. Joten ei ole kysymys siitä, että ollaan fyysisesti kaikki yhdessä kokoushuoneessa, vaan kyllä pitäisi myös ottaa huomioon toisen osapuolen vaatimukset. Sitten nämä, nämä pakkomääräykset, hätätyö niin sanotusti. On totta, että tarvitaan tasapaino lakko-oikeus yhtäältä ja toimielimen vaatimukset toisaalta mutta nämä toimielinten vaatimusten pitäisi rajoittua vähimmäispalveluun, jotta voitaisiin taata perusoikeuksien harjoittaminen. Nämä äh, töihin määräämiset, niin kuin ne tehtiin viime viikolla ja tälläkin viikolla, eivät takaa lakko-oikeuden toteutumista. Tässä on vähän liikaa painotettu palvelun jatkuvuutta ja loitonnuttu lakko-oikeudesta ja kuten että nämä kansainväliset yleissopimukset, tässä on toimittu niiden vastaisesti. Tarvitsemme myös lisää avoimuutta, se on selvää. Me emme ole saaneet käyttöömme tärkeitä tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida, mitä täällä tarvitaan. Ne on aina meiltä kielletty. On totta, että hallinto ei ole tässä kokouksessa ilmaisemassa mi- mielipidettään, mutta sillä on paljon helpompi mahdollisuus ottaa teihin yhteyttä. Kaikille jäsenille on toimitettu muun muassa esitys, jossa maalataan täysin epäasiallinen kuva todellisuudesta. Ja uskon, että hallinto on kyllä pystynyt varsin laajasti tuomaan omaa näkemystään esille. On totta, että meidän ammattimme on erityinen, kuten edustaja Kuneva sanoi Siksi tällainen samanlaisella työajoilla on erilaiset vaikutukset riippuen toiminnasta. Tulkkauksen vaikutukset ovat paljon vahvemmat, raskaammat. Sitten kysyttiin, no, ovatko tulkit mukana jatkossa. Ne normaalissa menettelyssä tulkit olisivat suoraan mukana neuvotteluissa. Valitettavasti viime marraskuusta alkaen tulkit on suljettu pois neuvotteluista ja heitä edustaa henkilöstökomitea, mutta emme enää ole suoraan läsnä neuvottelupöydässä. Vaadimme mahdollisuutta palata neuvottelupöytään ja pyydämme poliittista sovittelua tässä vaiheessa, koska emme pysty lähentämään kantoja muuten ottaen huomioon hallinnon jäykät kannat. Kuten sanoin, meidän työllämme on lainsäädännöllistä vaikutusta. Jos me teemme työtä huonosti, niin tekin teette työtä huonommin. Ainakin kaikki, jotka ulkopuolella meitä kuuntelevat, ymmärtävät tämän. Ei kaikilla ole mahdollista puhua näin monia kieliä. Jotka meitä kuuntelevat ulkopuolelta, heitäkin ymmärtävät, mitä, mistä puhutte. Jos me tulkaamme huonosti, he eivät ymmärrä. Tähän liittyy se, että toimielimiä lähennettäisiin kansalaisia kohti käsittääkseen, se on kaikkien jäsenten pyrkimyksenä. Haluaisin kiittää teitä solidaarisuudesta, myös fyysisestä solidaarisuudesta. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Kyllä tulkea, kannat, kiinnostaa kaiken tyyppinen solidaarisuus. Haluaisin kiittää näistä aloitteista, joiden mukaan suoraan otettaisiin yhteyttä puhemieheen, pääsihteeriin ja poliittisiin ryhmiin. Jos poliittista tahtoa riittää, niin asia voidaan ratkaista. Hallinto on jo saavuttanut kaiken sen, mitä se halusi. Säästöjä, teho, tehokasta resurssien käyttöä, joustavuutta. Katamme jo uudet tarpeet, joita parlamentilla on. Emme halua mitään liikaa. Em, italiaksi sanotaan, että paras on huono vasta, vihollinen. Jos haluamme liikaa, niin on vaarana, että tuhamme palvelun, joka on aina ollut ylpeyden aihe tälle parlamentille. Kiitoksia. Je termine cette session. Minä nyt päätän tämän kokouksen kiittämällä teitä ja kiittämällä niitä, jotka nyt ovat olleet täällä töissä. Ja kiitokset teille täällä salissa läsnäolostanne. Vielä viimeinen sana. Täällä eri poliittiset ryhmät järjestivät tapahtumat Jean Kosefin kanssa. Ja tämä filosofia, neuvot, eurooppalainen neuvottelija, sanoi, ja tämä on mielestäni tärkeää, sanoi, että neuvottelu on tarpeiden kohtaamista. Kiitos.